Okay. Let's see if we can... If you could take your seats. No niin, katsotaanpa, voisitteko mennä istumaan paikoillenne. Me emme äänestä vielä, joten jos nyt voisimme rauhoittua. Hyvä. Olemme kohdassa 11. Olemme kohdassa 11 esityslistaa, joka on Pablon mietintö euron ja muiden valuutojen suojelurahan väärennyksiä vastaan rikosoikeudellisin keinoin. Pablo, tämä on jaettu nyt työvaliokunnasta käsin, joten nyt Pablolla on puheenvuoro. Falta, pero te lo agradezco. Kiitos. Äh, niin, hyvä, kuten tiedätte, tämä on äh, lausunto. Pääajatus on parantaa, vahvistaa, harmonisoida järjestelmää, joka liittyy järjestelmään euron väärentämiseen ja muiden valuuttojen väärentämiseen unionin sisällä. On, tämä on äh, me periaatteessa tuemme tätä aloitetta ja kaikkea sitä, mikä liittyy näiden rangaistusten harmonisointiin ennen kaikkea kriisin aikana, täytyy olla niin, että pyritään tämän eh, kimmokkeita petosten torjuntaan. Ja, ja, ja minä uskon vakaasti, että tällä kentällä harmonisointi on perusteltua ja että eurolla on suurta merkitystä ajatellen eh, siihen, miten unionin talous kehittäytyy, on hyvin tärkeää saada luottamusta kansalaisten piirissä euroa kohtaan. Ja tätä kautta meidän täytyy myöskin varmistaa se, että hänen rahoittansa on hyvin suojeltu eh, Euroopan unionin puitteissa. Mitä, mihin tässä pyritään tällä mietinnöllä on se, että pyritään tukemaan sitä, että kaikki jäsenvaltiot eh, soveltaisivat samoja keinoja, samoja yhteistyövälineitä. Tarkoituksena selvästikin on ylläpitää johdonmukaista linjaa verrattuna muihin mietintöihin, joita on hyväksytty tässä valiokunnassa, jotka ovat tarttuneet näihin kysymyksiin jo. Ja näitä on sisältynyt tähän esimerkiksi viittaus siihen, että julkistetaan tuomiot, jotta voidaan varmistaa se, että niillä on tällainen pelotevaikutus. Samalla myöskin pyritään seuraamusten suhteellisuus varmistamaan Samoin myöskin olemme pyrkineet jatkamaan johdonmukaisesti siltä osalta, mikä on soveltamisala, eli soveltamisala, joka on laaja, joka sisältää myöskin keskeneräiset väännetyt setelit ja metallirahat. Ja kyse on pelkästään siis eurosta, vaan myystä valuutoista, jotka voidaan, joita voidaan havaita, joita voidaan todeta, löytää Euroopan, Euroopan alueelta. Sitten myöskin eh, sillä kuitenkin toverin rakanaan osalta pyrimmekin vahvistamaan lainsäädäntöä tältä osalta ja myöskin tietojen välittäminen, jotta voidaan saada aikaan läheisempää koordinointia viranomaisten kesken. Joten haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Elisa Ferreira, Hansli Fox, Sylvie Goulard, Jean-Pierre Audi, ja niin edelleen. Meillä on ollut kokouksia kaikkien eh, heidän kanssaan ja edustajien kanssa, jotta voimme päästä sopimukseen ja olen valmis keskustelemaan asiasta. Elisa. Thank you, Sharon. Um, you know, thank... Kiitoksia, Sharon. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä kollega juuri äsken sanoi, mutta haluaisin kuitenkin korostaa jälleen sitä ajatusta, että tämä komission ehdotus on todella tärkeä siinä määrin, että se vahvistaa seuraamusjärjestelmää, jota sovellettaisiin valuutan väärentämisessä, mukaan lukien euron väärentämiset. Olen siis sitä mieltä, että tämä todellakin toimii hyvin pelotteena, sitä tarvitaan, se tulee hyvään aikaan, mutta samanaikaisesti haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä. Tämä on hyvä lausunto ja hänen ehdotuksensa ovat myös varsin osuvia. Hänen tekemänsä tarkistukset sitten kun on neuvottelujen aika, niiden kautta pitäisi huomattavastikin pystyä parantamaan komission alkuperäistä tekstiä. On pari kohtaa, joita erityisesti korostaisin, vaikkakin esittelen itsekin äsken mainitsin. Mielestäni on erittäin tärkeää, että julkaisemme tämän kannatamaan tuo näkyvyyttä näille rikoksille ja toimii pelottele niin kuin pitäisikin. Ja Mielestäni tämä tuo myös lisäarvoa sikäli, että, että keskeneräiset väärännykset on myös rikoslain alaisuudessa tällä hetkellä. Näitä kohtia kannattaa korostaa. Tärkeitä tarkistuksia on myös näistä tehty. Ja Mielestäni yhteistyö on ollut varsin hyvää esittelijän ja varjoesittelijöiden keskellä ja näin on pystytty parantamaan komission ehdotusta. Haluan vielä ottaa esille sen, että oma poliittinen ryhmäni täysin tukea tätä järkevää esitystä. Ja haluamme yhdessä laatia näitä kompromissitarkistuksia sen pohjalta, mistä viime varo Estelön kokouksessa keskustelemme. Haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja niin kuin sanoin, tämä on hyvä ehdotus ja meillä on legitimitti legitiimi pyrkimys saavuttaa tämä kaikki. Kiitos. Onko täällä ketään, niin, joka haluaisi puhua Alden puolesta? Ei. Puhuuko täällä joku vihreiden puolesta? Ah, sinäkö? Selvä. Täällä sanotaan, että Rui Taravares. No. Niin, en minä ole Rui, mutta meppinä minä en voi vastustaa mahdollisuutta puhua ja siksi minun on puhuttava. En tiedä, pitääkö minun kritisoida vai onnitella esittelijää itse asiassa, koska me oikeastaan olemme samaa mieltä kaikesta siitä, mitä hän sanoo. Joko minun on kritisoitava eh, häntä rohkeuden puutteesta, ettei hän ole ehdottanut mitään kiistanalaista, vai minun täytyy onnitella häntä siitä, että hän on täysin samaa mieltä vihreiden kanssa, tai sitten tämä ehkä on vain aihe, jossa eh, ei ole mitään eh, ongelmia ja me olemme kaikki samaa mieltä. No, päätänkin puheeni tähän. If you've got something to say now. Olive. Even though that I, perhaps I should... Vaikka minun ehkä pitäisi tehdä tätä siksi, että meillä on eri valuutta omassa maassani, mutta siellä, missä on kestetty järjestyntä rikollisuutta, puhuttiin näistä 500 euron seteleistä tämä voisi olla hyvin tärkeä kysymys ajatellen rahan pesua ja rikollista toimintaa. Track with the official chat. Hyvä. Sitten mennään äh, verallisiin varjoesittelyihin ja Ashley. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ehkä hiukan pettynyt siihen, että yksikään tarkistuksen ei päätynyt näihin lopullisiin kompromisseihin. Mutta mielestäni kuitenkin on tärkeää, että suojelemme ei vain yhtenäisvaluuttaa väärännyksestä, vaan kaikkia valuuttoja, mutta pitää pitää mielessä myös toissijaisuusperiaate. Ja olen sitä mieltä, että tätä, tässä rikotaan tätä periaatetta, koska puhutaan minimiseuraamuksista. Rikosoikeus ja minimiseuraamukset ovat asioita, jotka on paras jättää jäsenvaltioille, ja tämän takia ECR ei tule tukemaan tätä lausuntoakaan. Kiitoksia. Okay, anybody else wishing to speak? Hyvä on. Haluaako joku muu puheenvuoron? Ei näytä haluavan. Ai, komissio. Halusiko komissio puheenvuoron? Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me haluaisimme onnitella esittelijän hänen tekemästään työstä. Tämä on erittäin vakuuttavaa ja hyvin hedelmällinen mietintö mukaan lukien tarkistukset, jotka on jätetty. Komissio voi täysin tukea useita tarkistuksia, erityisesti kont äh, varjo, esittelijän varjoesittelijän näkemyksiä liittyen vähimmäissanktioihin. Sitä komissio kovasti arvostaa. Me olemme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että äh, vähimmäisstandardit ähm, kahdeksan vuoden maksimirangaistusta varten, niin sitä esittelijä tukee ja se on jopa laajennettu äh, väärennys laitteisiin. Ja äh, sitten haluaisimme korostaa sitä, että tässä pitäisi olla viittaus Geneven yleissopimukseen. Se on tärkeä erityisesti, jotta voitaisiin korostaa ähm, tätä syrjimättömyysperiaatetta eri valuuttien välillä, joka on yksi tämän ehdotuksen elementeistä, joka perustaa tietenkin Geneven yleissopimuksen, sen komissio on hyvin tyytyväinen tähän mietintöön mukaan lukien tarkistuksiin. thank you very much indeed, Kiitos, kiitos Lisa sinun sanoissa, Elisa sinun sanoistasi ja kiitos myös Filipille siitä, mitä sanoit. En tiedä, tukeeko tämä ryhmä että se, että ehkä jos kansanpuolien vihreät muodostavat Saksan hallituksen, niin katsotaan, että minäkin tulee jotenkin saksalaisia kollegoja, jotka varmasti ovat ilolla kuuntelemassa näitä kommentteja, mutta mitä tulee sitten siihen, mitä Ulli sanoi, 500 euron setelit ovat Silviin tekemässä esityksessä, joka, joka koskee 500 ja 200 euron seteleitä. Minä ajattelen, että ehkä että sitä ei ole kenties ilmoitettu, mutta pidän todellakin tärkeänä, että torjutaan tämä. Ajattelen kaikkia niitä ulottuvuuksia, kaikkia tilanteita, joissa se on tarpeen. Ja Ashley, kiitos kovasti tarkoituksista. Kompromissi, joka koskee rangaistusten poistamista siitä, me olimme eri mieltä, mutta myös siitä, että olisi näitä enimmäisen vähimmäismääräyksiä. Tietenkään olen iloinen siitä, että en päästy yksimielisyyteen, mutta ehkä voin päästä yksimielisyyteen muusta. Ja kiitos kaikille. Oli ilo tehdä työtä kaikkien kanssa. Thank you very much. Uh, the voting committee... Kiitoksia oikein paljon. Äänestys valiokunnassa on 24. syyskuuta, joka on nyt eh, ihan muutaman minuutin kuluttua itse asiassa. Eh, vastuuvaliokunnassa äänestys on 3. lokakuuta ja täysistunto eh, äänestystä ei ole vielä päätetty. Me olemme siis päättäneet tämän aivan aikataulussa ja nyt voimme sitten mennä äänestyksiin, jos kaikilla on äänestyskortit mukana. Minä vain tarvitsen vielä hetken, että haen omani. Okay, if you've got your cards, can you plug them in? No niin, meillä on kortit, laittakaa panekoneisiin. Ja testataanpa nyt äänestyslaitteita, painakaapa nappeja. Minä en nyt saa edes omaa korttiani toimimaan. No nyt. No niin, keneltä puuttuu äänestyskortti? Otmarilta ja Sveniltä. Hyvä. Jos eh, äänet joudutaan laskemaan, niin ehkä te kumoatte, te äänne kumoavat toisensa. Sitä ei koskaan tiedä, mutta jos te yritätte saada aikaan alliansseja, niin ehkä meillä sitten on ihan mielenkiintoisia äänestystuloksia. No, sinä aloitit, minä näin, että Sven puhui Wernerille aikaisemmin. Täällä on paljon äh, tällaista äh, veljellistä toimintaa. No niin, nyt oletteko valmiita? Testasitteko? Hyvä. Eli nyt sitten tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Teodor, ole hyvä. Uh, Kiitoksia. Että kiinnittäisin huomioon tarkistuksen 8 ja 76, ne ovat samanlaisia. Kun neuvottelimme, me pyrimme poistamaan komission mahdollisuuden esittää delegoituja säädöksiä sitten perustuen juurisiin neuvoihin, joita saimme oikeusyksiköltä, niin jouduimme peruuttamaan tässä, koska kyse oli sellainen ohjelma, joka juridisesti kuului delegoituihin säädöksiin. Sen takia tähän me ehdotamme miinusta. You could have withdrawn it. Um, anyway. Olisit voinut vetää sen pois. No. Hyvä on. Eli esittelijä haluaa, että äänestämme näitä vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan. Nyt en oikein näe. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on tarkistettava koneäänestyksenä. Meillä ei nyt tässä olekaan vihreä EPPn allianssia. Meillä on yksi altesta liikaa. Ei se mitään, ei minun tarvitse sitten äänestää. Hylätty. Mutta hän on plus ja hän on miinus, ei ole koalitiota. Joten se raukeaa. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan tämäkin 11 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. O, kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt me koneäänestyksenä tämä näin, teksti näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta plus 2, 44 puolesta. Ei kukaan vastaa yksi tyhjä ääni. Ja sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Ja tulos saattaisi jopa olla sama. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sama tulos. 44 puolesta, yksi tyhjää, ei vasta ääniä. Hyvä. Sitten meidän on vielä äänestettävä uudesta sanasta 70 esittelijä varmaan haluaa aloittaa menettelyt. Well, I would like to all shadows. Ensinnäkin Sanoisin, äh, kiittäisin kaikkia esittelyitä tästä yhteistyöstä. Haluaisin sanoa, että tämä oli erittäin harkka, herkkä mietintö. Toivottavasti voimme trilogissa puolustaa kantaamme. Ja minä ehdotan, että mentäisiin asiassa trilogiin, kolmikantaneuvotteluihin eikä täysistuntoon. Eli esittely ehdottaa, että aloitamme ensimmäisen äh, käsittelyn äh, yhteisymmärryskeskustelu tarkoituksena päästä yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä. Mandaattina on tämä mietintö, jonka olemme juuri hyväksyneet ja neuvottelutiimen kokoonpano on tuo tavanomainen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja plus esittelijä ja varjoesittelijät. Voimmeko äänestää koneäänestyksenä tästä? Ei, ei. Siis jos äänestätte puolesta, niin tarkoitetaan sitä, että kannatatte neuvottelujen aloittamista. Oletko kaikki äänestäneet 40 kolme mm. puolesta, kolme vastaan eikä tyhjiä. Tästä äänestä, tämä äänestäminen on kyllä monimutkaista. The next point, which... Seuraavaan kohtaan, joka on kohta 13 euron ja muiden muiden valuuttojen suojelurahväärinnyksiä vastaan. Tästä on juuri keskustelleet, ovatko kaikki valmiita. Niin siirrytäänpä suoraan tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. se raukeaa. Anteeksi. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan tyhjää hy- hylätty. 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Sitä ei hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puu vedetty pois, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 on vedetty pois. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koneäänestyksellä teksti muutettuna. Pitäisi olla kaksi vielä lisää siihen. Ovatko kaikki äänestäneet? 44 puolesta, 31 vastaan 4 tyhjää. Siinä kaikki äänestyksistä. Uskoisin. Are we on time for this? 15.50? We're a bit early for Mr. Patella's report. Does that matter?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 Okay, um, Mr. P- no niin, herra Pitella, hän on siis esittelijä Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta. Hän on tulossa tänne, me olemme hiukan edellä aikataulusta. Hän on johtanut sovittelukokousta, joten meillä on noin viiden minuutin tauko ennen kuin hän on täällä. Joten tiedätte siis, mitä on tekeillä. Pyrimme siihen, että ei pidetä pitkää taukoa. Ehkä voimme ottaa tauon jo aikaisemmin, lopettaa tauon jo aikaisemminkin. Okay. Uh, Gianni's uh, uh arrived, so... Uh... on saapunut. Sitten Nythän me olemme kyllä aikataulusta edellä. Hän ei ollut suinkaan myöhässä, joten käytän tätä aikaa hyväksi. Pyytäisin hiukan hiljaisuutta. Tämä on perinteinen mietintö, jonka me aina laadimme EKPstä. Tietysti tämä on viime vuoden vuosikertomus, pankin vuosikertomus, mutta niin kuin yleensä, niin kerromme myös hiukan tästä vuodesta, jos halutaan. Mutta annan nyt puheenvuoron esittelijälle, jotta hän voi esitellä tämän mietintönsä. Gianni. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille myöskin kärsivällisyydestä, joilla odotitte minua, mutta minä olen nyt sovittelussa puheenjohtajani puhemiehenä minulla on välillä vähän vaikeuksia pysyä kaikkien sitoumusten perässä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja poliittisia ryhmiä näistä 247 tarkistuksesta, jotka on jätetty. Nyt kun olen nämä tarkistunut äh, analysoinut päällisin puolin, näyttää siltä, että syntyy kuusi äh, tärkeää äh, pääkysymystä. EPPn ja ALDEn ähm, tarkistuksissa korostetaan EKPn myönteistä roolia ja erityisesti näitä rahapoliittisia suoria kauppoja, jotka ovat vakauttaneet eh, euroaluetta. Parlamentissa kuitenkin pyydetään enemmän avoimuutta ja vastuullisuutta EKPltä ja kuten te hyvin tiedätte, uudessa eh, rahapoliittisessa arkkitehtuurissa. EKP on saanut uusia tehtäviä ja lisää toimivaltuudet vaativat myös lisää avoimuutta. Siksi olen erittäin tyytyväinen Gal Peltsin tarkistukseen, jossa hän pyytää, että EKPn neuvoston pöytäkirjat julkaistaisiin. Tähän täytyy keskittyä. Sitten tarkistuksista nousee myös esiin, että EKPn täytyy tehdä enemmän reaalitalouden hyväksi, erityisesti pk-yritysten hyväksi. Useampia ehdotuksia löytyy näistä tarkistuksista, joissakin esimerkiksi ehdotetaan, että myös Euroopassa otettaisiin tällainen englannin kaltainen Funding for Lending ohjelma. Ja sitten jotkut ehdottavat taas näitä näitä omaisuusvakuudellisia arvopaperia Toiset taas ovat vähän kauempana. On puhuttu rahapoliittisista suorista kaupoista ja liittyen Ähm, liittyen säästöpolitiikkaan tätä tukee SND, mutta ei niinkään muut ryhmät. Äh, täytyisi voittaa tämä keskittäminen ainoastaan hintavakauteen. Toivottavasti pystymme löytämään tasapainon, mitä tulee euroon kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä on tärkeää huomioida, että yhtenäisvaluuttalla voi olla tärkeä merkitys tässä. Gallin ehdotus on erittäin hyvä keskustelupohja. Äh, meillä on kuitenkin mahdollisuus vielä syventää näitä kysymyksiä seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa, joka järjestetään ensi torstaina. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Um, I'll now move on to the shadow. Kiitoksia sitten varjoesittelijöihin ensinnäkin EPPstä. Olkaa Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myöskin esittelijää tehdystä työstä. Tähän mietintöön on tehty lukuisia tarkistuksia ja Tämä mainitsi myös mietinnön laatija, siksi haluaisin luokitella nämä tarkistukset. Tärkeintä oli se, että saman tavoin kuin aiempien vuosien mietinnöissä, tämäkin mietintö tarjoaisi lisäarvoa sisällöllään. Muutama ajatus aluksi, ei suinkaan näistä tarkistuksista, vaan kokonaisuudessaan kompromisseista. Lähtökohtana kansanpuolueella on sama kuin viime vuonnakin, eli, et, eli keskuspankin vuosikertomuksessa pidämme tärkeänä sitä, että pidämme kiinni tästä tosiasiasta, että sopimuksissa selkeästi on määritelty se, mikä on keskuspankin ainoa ja päätehtävä. Se on se, että huolehditaan, sitä, että huolehditaan siitä, että euro pysyy vakaana. Tätä pidän hyvin tärkeänä ja näin myös, että tämä on tärkeää jokaisessa jäsenvaltiossa. Tärkeää on se, että pystytään myöskin parantamaan työllisyystilannetta, että pyritään elvyttämään taloutta, että annetaan luottoja pienille ja keskisuurille yrityksille ja että on kasvua. Mutta pidän tärkeänä myös sitä, että tämä ei kuitenkaan ole Euroopan keskuspankin tehtävä. Se saattaa olla tällainen yleistavoite, mutta en pidä sitä tärkeänä tässä mietinnössä, vaikkakin tunnustamme tämän tosiasian. Pidän tärkeänä myös sitä tosiasiaa, tunnustamista, että keskuspankki viime vuonna on onnistunut toteuttaa tärkeitä tehtäviä vuonna, sillä muuten olisi ollut vaihtelua kursseissa, ja tämä olisi voinut johtaa vaikutuksiin markkinoille, ja tämä olisi voinut myöskin vaikuttaa kasvuun. Samanaikaisesti kuitenkin tämä tosiasia on tosiasia, että se käsitellä tosiasiana faktana, eikä pitäisi sitä sitten käsitellä sen myöhemmin, sen käyttää. Pitäisi myöskin merkittävänä 2012 heinäkuista päätöstä, jonka puitteissa kansan mm, keskuspankin suuntaantavia puitteita pystyttiin pienen alentamaan. Jotkut sanovat, että on tärkeämpää, että alennetusta alettu korkoaste on voinut johtaa myöskin vääristymiin ja mikä on, johtaa myöskin eh, pitkällä tähtäyksellä ongelmiin. Tähän on tehty lukuisia muutoksia siihen, mitkä liittyvät ehtoja, jotka liittyvät pankkijärjestelmän tukemiseen. Minä pidän, olen edelleenkin sitä mieltä, että reaalitaloudessa näistä ehdoista huolimatta on kenties itse tai muullakin tavoin lähdettävä tähän suuntaan, ei kuitenkaan tällä tavoin. Pidän myöskin äh, tärkeänä sitä, että rahapolitiikassa käytettävät uudet välineet, että niitä pitäisi ottaa käyttöön, jotta transmissiopolitiikka olisi tehokkaampaa ja jotta joissakin osavalti- jäsenvaltioissa liian korkeat korkoasteet alenisivat. Pidän tärkeänä myös sitä, että Euroopan äh, talouden ja liiketoiminnan sektorin kannassa ei ole riittävää kasvu- Ajattelen ennen kaikkea sitä, että pankkisektori ei ole tarjonnut riittävästi luottoja. Vuoden 2012 vuosi äh, arvoperimarkkinoiden osalta äh, ja valtiollisten viranomaisten äh, toiminnan osalta sanoisin, että pankkisektorin ja hallitusten osalta tämä minusta ei ole kestävä ratkaisu. Olen vakuuttunut siitä, että keskuspankin tehtävänä ei ole Äh, puut, valtion äh, joukkovelkakirjojen äh, korkoihin vaikuttaminen. Pidän myöskin merkittävänä sitä, että nämä näiden toimien osalta ei ollut kuitenkaan määrällisiä rajoituksia, mutta kuitenkin tulevaisuutta tai lähetulisvaihtoa ajatellen, ajatellen sitä, että että olisi tärkeää yhdistää tämä tulevissa ohjelmissa tiukkoihin, tiukkoihin ehtoihin. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat ehdottaneet sitä tarkistuksissaan, että keskuspankki lähettäisi selkeitä viestejä määrän helpottamisen politiikan alueella. Ajattelen sitä, minkälaisiin toimiin se olisi valmis ryhtymään ja voi myöskin tukea sitä, että keskuspankki mahdollisimman pikaisesti aloittaisi näiden välineiden käyttöön vetämisen pois markkinoilta, jotta eh, jännitteet pankkisektorilla lievenisivät. En pidä hyvän ajatuksena, enkä voi tukea sellaisia tarkistuksia, jotka merkitsevät sitä, että tuettaisiin pankin inflaatiotavoitteen korottamista, olipa tausta mikä tahansa, olipa kysymys mikä tahansa valtion velan käsit menettelyn kysymys tai tässä taustalla. Kysymys on siitä, että katevaatimusten osalta myöskään alennuksia en, alentamista en tukisi. Pidän tärkeänä sen korostamista, että kansan keskuspankin täytyy olla toimintansa osalta demokraattinen. Lähestyisin asiaa kuitenkin ihan eri tavalla kuin mitä on eh, esitetty muutamassa tarkistuksessa – minä pidän riippumattomuutta sellaisena, että se liittyy siihen toimi, toimeksiantoon, joka keskuspankille on annettu sopimuksissa, ja tästä minusta täytyy myöskin vetää perustelut riippumattomuudelle ja sitä täytyy tarkastella tämän, tältä kannalta katsottuna. Pidän myöskin tärkeänä niitä tarkistuksia, jotka katsovat, että olisi käytävä rahapoliittista vuoropuhelua ja sen vahvistamista. Ja tätä kirjallista käytäntöä tämän osalta voitaisiin vahvistaa. Olen yhtä mieltä niiden edustajien kanssa, usein on yhteisen otteeseen esille myöskin täällä valiokunnassa ja täysistunnossa, että pankkiunionin kautta syntynyt uusi valvontatehtävä ja, ja rahapoliittinen tehtävä, että näitä nämä on pidettävä erillään toisistaan. Ja sitten loppukommenttini, tämä liittyy siihen, että en, en tämä oli ehdotus, joka liittyy viime sanoihin, jotka sitä mainitsin, joka ei, voitaisiin vielä käsitellä varjoistojen kokouksessa, joka liittyy pankkien toimintojen edeltämiseen. Hän haluaisi kuulla myöskin, mitä muut varjoistelijat ajattelevat asiasta. Minulla on tullut myöskin paljon muita tarkistusehdotuksia. Euro kansainvälisenä valuuttana, sen il- esille nouseminen tässä roolissa ja naisten läsnäolo myöskin EKPn hallintoneuvostossa. Tämä on hyvin tärkeitä kysymyksiä. Varjokoko, esitellinen kokouksessa varmastikin näistä on voidaan keskustella. Haluan kiittää keskusteluja, jota, joista, on, on käyty. Ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa. Thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Sitten Aldesta. Niels Turvals. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. En mene kaikkiin tarkistuksiin tarkemmin, koska niistähän on nyt täällä vähän keskusteltukin ja jotkut eivät ole niin relevanttejakaan. Otan esille ihan muutaman vaan. Ensinnä en usko, että tämä on se paikka, jo, jossa meidän pitäisi pyytää perussopimusten uudelleen tarkastella, se on aivan ei ollenkaan kuulu tämän mietinnön yhteyteen. Ja koska se on tässä Silvin vieressä, vaikkin hän jo poistui, niin hän on tehnyt tarkistuksen akateemisesta poliittisesta keskustelusta, jota kovasti kyllä tarvitaankin. En silti ole ihan varma, että meidän pitää korostaa sitä tämän mietinnön yhteydessä – mutta en minä nyt vastustakaan, ette, etteikö sellaista voitaisi pyytää, mutta me todellakaan tue minkäänlaisia perussopimusten uudistustoimia tässä vaiheessa. Me voimme tietysti tästäkin älyllisesti keskustella. Kyllä, toinen kysymys vaihtokurssipolitiikasta. Yleensä meillä on tapana keskustella vaihtokurssipolitiikasta niin kuin se kuuluisi maille jotenkin eri maille, mutta tämähän liittyy eri taloudellisiin sektoreihin eri maissa. Meidän pitäisi muistaa, mitä 70-luvulla tapahtui, kun korjattiin taloudellinen ongelmia devalvoinnin myötä. Devalvoitiin tavallaan toisia vastaan. Se on alussa aina kivaa vähän niin kuin kun menee sänkyyn, ensin tuntui kivalta, mutta pian tulee sitten jotenkin liian kuuma tai liian kylmä. Ja sama koskee sitten devalvaatioita myös euron kohdalla. Me emme lähde sitä ongelmaa tältä kulmalta katsottuna. Tämä liittyy tarkastuksiin 14 ja 16, niin voidaan vetää yli. Sitten kolmas kysymys koskee avoimuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta. Kaikki meistä korostavat sitä, kuinka tärkeää demokraattinen tilivelvollisuus tai vastuuvelvollisuus on, mutta sitä ei pitäisi käyttää minä viikunnan lehtenä sille, että EKP näin olisi vähemmän riippumaton ja itsenäinen. Meistä rahapolitiikassa EKPn kyllä pitäisi olla todella riippumaton. Mutta eilen hän saimme kuulla herra Draakilta, että kukaan ei oikeastaan edes tiedä, kuka nämä viimeisimmät päätökset tekee, joten hiukka lisäavoimuus ei olisi pahasta. Puhuttiin Troikasta ja EKPstä, ja kun sitten tähän osaan päästään, niin ollaan kyllä ihan oikealla jäljillä. Uskon, että saamme hyvän keskustelun aikaan Rappitellan kanssa ja varmasti voimme ratkaista näitä keskenäisiä kysymyksiä. Ähm. Kiitoksia. Kuka puhuu vihreistä? So, uh, if... Juu, eh, varjoesittelijämme Eva Jolie ei voi olla täällä, joten minä luen hänen lausuntonsa. Ensinnäkin kiitoksia oikein paljon hyvästä mietintöluonnoksesta, joka on erittäin hyvä pohja, jonka pohjalta voidaan tehdä lopullinen mietintö haluaisimme korostaa sitä, että tässä ei viitata missään EKPn mukanaolon troikassa ja siksi pyytäisimme, että arvioitaisiin täysin Troikan toimintametodi ja EKPn mukanaolo siinä on erittäin tärkeää selkeyttää ja uudelleen määritellä vastuualueet ja lisätä demokraattista vastuullisuutta, kun hyväksytään ja pannaan täytäntöön avustusohjelmia ja tarkistuksissa korostamme sitä, että on tärkeää, ettei avustusohjelmia suunnitella liian optimististen sillä perusteilla. Olle Schmidtin tarkistus 161, sitä kannatamme myös, jossa pyydetään neuvostoa uudelleen arvioimaan IMFn ja EKPn osallistumista Troikaan. Ähm, toinen vaihe, mitä tulee EKPn eh, e osallistumiseen jäsenvaltioihin, jotka ovat rahoituskriisissä ja ähm, niiden avoimu, sen avoimuuden lisäämisen, niin on tärkeää, kuten sanoin tarkistuksessa 202, että insolvenssimääritelmä ei ole riittävän selkeä, koska tämä konsepti tarkoittaa sekä tilannetta, joka syntyy pankissa sen jälkeen, kun on virallisesti määritelty maksukyvyttömyys, tai sitten sellainen tilanne, jossa valvontaviranomaiset määrittelevät, että joku rahoituslaitos ei vasta ähm, vastaa äh, CRD, äh, CRA puitteistoa. Tämä oli pitkä virke. Äh, on tärkeää muistaa, että tässä täytyy varmistaa laillisuus ja oikeellisuus. Sitten 146 tarkistus. Siinä haluaisimme kuulla EKPn ja keskuspankien välisistä salaista nettorahoitusvaroja koskevista sopimuksista, jotka koskevat muun muassa eri lukkin kuuluvien varojen määriä, sen valtion joukkolainoja. Olen samaa mieltä siitä, että keskuspankkiin täytyy olla riippumaton, mutta sen ei tarvitse olla... Ähm, äh, hämärä. Ja sitten mitä tulee hätälainoihin, haluaisimme, että EKP kertoisi näistä ehdoista ja maista ja mukaan lukien korkotasosta. Vuonna 2012 eurojärjestelmän hätäapulainat kattavat 206 miljardia euroa, joka on valtaisa määrä ja lisäksi meidän pitäisi muistuttaa EKPstä sitoumuksista julkaista rahapoliittisen suorien kauppojen äh, asiakirjoja, kun on viittaus johonkin ohjelmaan. Samalla tavoin meidän pitäisi äh, tukea ähm, demokraattisen vastuullisuuden lisäämistä äh, näissä ohjelmissa, jotkut, jotka liittyvät Euroopan vakausmekanismiin. Ähm, jotkut ohjelmat keskittyvät pk-yrityksiin ja tässä haluaisimme äh, todellakin että instituutiot, jotka saavat EKPn likviditeettiä, lisäisivät myöskin lainoitusta reaalitalouteen. Ja toiseksi EKP pitäisi uudelleen harkita mahdollisuuksia käyttää uusia, eh, uudenlaisia toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin antaa lisää rahoitusta pk-yrityksille koko sisämarkkinoille. Tällaiset toimenpiteet ovat vielä perustellumpia, jos otetaan huomioon, että eh, korkeat tuen eh, tasot ja implisiittiset tuet, eh, joita eurojärjestelmä antaa pankkijärjestelmälle. Toivotan tervetulleeksi myös Silvi Gularin tarkistuksen 59 ja 63, 68, 125, 127 ja 128 äh, kollegat Remosalta, samoin kuin tarkistukset 70 mm, eh, Rabaltsilta ja 77 eh, edustaja Vaceskulta. Nämä kaikki korostavat sitä, että on antava ehdollisuutta luottolaitoksille, jotka saavat EKPltä tukea, jotta ne lisäisivät lainanantoa PK-yrityksille. Mitä tulee Iranin promissory noteseihin, odotamme EKPn julkilausumia ja tietoja näistä kahdesta asiasta. On, tämä on erittäin tärkeää, että voidaan vahvistaa pankkiunioisuutta mietinnössä. Tämä tarkoittaa, että viitattaisiin vahvaan ylikansalliseen backstopiin, yhtenäiseen kriisiratkaisumekanismiin ja vahvistetun tallennus rahoitusjärjestelmää. Lisäksi pitäisi luoda luotettava suojamuuri toiminnan ympärille, joka on tärkeää reaalitaloudelle. Minä taidan päättää puheenvuoron tähän ja haluaisin nyt ainoastaan korostaa sitä, että olemme erittäin varovaisia kaikkien sellaisten tarkistusten suhteen, jotka menevät hiukan liian pitkälle, joten kollega Langen tarkistuksessa 24 esimerkiksi on yleisesti valittaa, että korkotaso on liian alhainen. No, se on mielestäni kommentti, joka aiheuttaisi ongelmia, kun on erilaisia markkinastandardeja. Me nyt kyseenalaistaisimme tämän kysymyksen. Kollega Epping yrittää käyttää mietintöä osoittaakseen, että joukolaina äh, ja ostavat ohjelmat ovat laittomia. Äh, Mielestäni tämä ei ole äh, laisinkaan soveliasta, että näin väitetään. Joten odotamme kovasti vaihtoja ja hyviä kompromissiehdotuksia. Kiitos. Thank you very much. If there is anybody else. Kiitoksia. Haluuko kenties joku vielä puhua? Antakaa merkki. Ennen kuin annan puheenvuoron uudestaan esittelijälle, pyytäisin hiukan teitä etsimään näitä ihmisiä, joita tarvitaan kohdissa 16 ja 15, koska en nyt oikein haluaisi pitää mitään taukoakaan, joten Hübner, Dimitri, minä itse olenkin täällä Philip Lambert, Jürgen Klüter. Heitä tarvitaan, jotta voidaan käsitellä Swinburnin mietintöjä. Ehdotan myös, että tarkastelette kohtaa 16 ja pyydätte varjoesitelöitä palaamaan tänne hiukan ennenaikaisesti. Heidän pitäisi olla täällä jo nyt. No niin, sitten Gianni Silloin on vain parikymmentä minuuttia aikaa. Ringraziare tutti. Kymmenen sekuntia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoja kaikista näistä äh, mielipiteistä. Ne tunsin, koska tunnen tarkistukset. On hyvin paljon samankaltaisuutta, mitä tulee avoimuuteen ja moniin muihin kysymyksiin. Me tapaamme torstai-aamuna äh, ja teemme lisää edistysaskelia. Toivon, että siinä onnistutaan. Toivottavasti saadaan aikaan mietintö, joka äh, vastaa näitä kantoja, jotka ovat enemmistönä tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Uh... Hyvä, kiitoksia. Aikataulu on se, että äänestämme 4.15. marraskuuta sitten joulukuussa täysistuntoon. Nyt täytyy pitää pieni tauko mutta en kyllä haluaisi odottaa puolta tuntia, joten lyhyt tauko. Yritän saada kaikki asianosaiset tänne varttia yli paikalle 20 minuuttia etuajasta. Voimme myös lopettaa 20 minuuttia etuajassa. Sehän palvelisi kaikkia. Jean-Paul, onko sinulla joku ongelma? Ei, puheenjohtaja. Mutta tehän näette, kuinka paljon täällä on ihmisiä paikalla, jos odotetaan puoli tuntia, niin sitten nekin pakenevat, jotka ovat täällä. Eikö ole mitään aihetta, mitä voitaisiin käsitellä, koska tämä on hiukan valitettavaa, että meitä sitten lopuksi on täällä vain kaksi. Kyllä minä mielellään täällä te- teidän kanssanne olen, mutta mielestäni se on hiukan vähän. Kannattaako nyt kolmeksi varteksi keskeyttää? Mielestäni se ei ole ihan järkevää. I was only going to suspend it for quarter of an hour, not three quarters of an hour. Sanoin vartin tausta, minä puhuin enkä kolmen vart, kolmesta vartista ja pyysin äh, hankkimaan muita, niitä tänne, joita tarvitaan seuraavissa kohdissa. Ja toivonkin, että voimme jatkaa. Niin tiedän, kyllä että jotkut meistä ovat paikalla, mutta jotkut eivät. Ja ihan mielelläni olen samaa mieltä Kein kanssa ja mennään vaan asiaan, mutta en usko, että tai uskon, että muillakin on jotakin sanottavaa tästä asiasta. Joten ehdottaisin, siis meidän piti alkaa 16.35, tämä olisi suuntaantava aikataulu, koetaan aloittaa jo 16, 15 tai 20 niin, että tai toivottavasti ihmiset tulevat paikalla ja sitten pyydän teitä varoittelemaan niitä, jotka puhuvat maksutileista. Koska muutoin aika menee peukaloiden pyörittämiseen. Toivottavasti avustajat ja muut ovat jo tekstailemassa mepeilleen ja pyytävät paikalle. So, so let's, let's, let's take 10, ten minutes, Jean-Paul. Pidetään 10 minuutin taukoa. Mutta jos on jotakin keskusteltavaa, niin kyllä ihan minulle sopii julkisasiamiehen mielipide lyhyeksi myynnistä, vaikka saattaa olla mielenkiintoinenkin aihe. Okay, right, let's, let's resume. We've got... Hyvä, jatketaan. Päätoimijat taitavat olla nyt paikalla. Kein mietinnöstä Leonardo ei päässyt ST-ryhmästä. Öö, hän on lähtenyt tekstinsä, mutta ehkä minä joudun lukemaan, koska ST-edustaja ei ole paikalla. Vielä se on italiaksikin. No, No, mennään siihen sitten aikanaan. Okei. Okay. Saa puheenvuoron tästä mietintöluonnoksesta. Thank you, Madam Chair. I think, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen on suurta päälleikkäisyyttä tarkistusten välillä, joita on tehty eri ryhmistä ja silloinkin, kun ei ole näin, niin, ja on yksittäisiä tarkistuksia, olen itse pystynyt tukemaan esittelijänä suurta osaa tarkistuksia, joita on tehty, koska ne aika huomattavalla tavalla parantavat alkuperäistä mietintöä, joten koska paljon on konsensusta, joita on tarkistuksista, niin minä pystyin sitten viime viikolla kierrättämään ensimmäisen luonnoksen kompromisseja ja varjoistettuna ne on. Ja jos jotkut muut haluaisivat niitä saada, niin sitten ne löytyvät kyllä. Mutta oli muutamia alueita, joilla en ihan tiennyt, mihin pyrittiin näillä tarkistuksilla, ja ikävä kyllä jotkut olivat itse herra Dominicilta, toivottavasti hänen puheenvuoronsa hiukan valottaa joitakin hänen muutosesityksiään, koska olen itse hiukan hämmentynyt joidenkin kohdalla. En oikein tiedä mihin suuntaan. Niissä pyritään menemään omat tarkistukseni tähän mietintöön. Niitä oli varsin vähän. Tässä oikeastaan lisättiin uutta tietoa siihen, mitä on julkaistu sen jälkeen, kun mietintö on ollut esillä. Ja minun täytyy myös myöntää selvitetty jotakin epäselvyyksiä, joita tietystikin on tullut tähän mietintöön silloin, kun sitä laadimme, kun muut ovat tämän lukeneet ja selvittäneet minulle, että pystyvät tulkitsemaan asioita kahdellakin tavalla. Olemme hiukan siistineet kieltä tarkistusten kautta. Se käyn nyt jotakin pieniä alueita läpi. Ne ovat tällaisia siivouskysymyksiä, vaan ensinnäkin tietysti vakuutusalalta Tämä on varsin rajallista, niin kuin alun perinkin keskustelimme ensimmäisessä keskustelussa, mutta kaksi mietintöä on tullut kansainvälisiltä vakuutusvalvoilta, jotka on julkistettu alkuperäisen mietinnön jälkeen, tarpeen jälkeen, ja niihin nyt viitataan tässä mietinnössä. Ja mielestäni on tärkeää, että me tunnistamme sen, että tämä on vasti varhaista työtä, ja tarvitaan vielä paljon työtä tällä sektorilla ennen kuin mitään EU-lainsäädäntöä lainsäädäntöä ruvetaan tekemään, mutta tärkeää on myös myöntää se, että nämä mietinnöt, te, raportit tehtiin äh, ajatellen globaaleja systeemiriskikysymyksiä ja Täällä otetaan, puhutaan eurooppalaisista vakuutusyrityksistä, mutta ei välttämättä kaikki. Kaikki eivät ole järjestelmän kannalta riskialttiita, riskejä sisältäviä EU-ssa. Mutta mitä sitten teemmekin vakuutusalalla? Meidän pitää varmistaa, että Solvenssi 2 ja Omnibus 2 työ etenee ennen kuin yhtään pidemmälle mennään, joten en haluaisi tämä mietintö eh, mitenkään ennakoi näitä keskinäisiä asioita. Sitten toinen asia, joka on vähän tällainen hienovaraisempi, varsin vähän tuli tarkistuksia, mutta suuri konsensus tuntuu syntyvän. Oma tarkistukseni arvopaperikeskuksesta yritin liittää vahvempin arvopaperikeskuksiin tämän ja varmistaa, että silloin kun on elpymissuunnitelmia, niin silloin arvopaperikeskukset, joilla on pankkilupa, mm, joutuvat tulemaan esille, mutta haluaisin vielä, että komissio yksityiskohtaisemmin kertoisi tästä, miten sitä sovelletaan käytännössä arvopaperikeskuksesta pääasia on vielä tämä toiminnallinen jatkuvuus ja monet ovat pohtineet, mitä palveluita pidetään ratkaisevan tärkeitä kriisiskenaariossa ja olen samaa mieltä siitä, että kyse on mustakin kuin selvityskysymyksistä, mutta pitäisi, pitäisi puhua näistä ydinpalveluista eikä vain käyttää tässä tapauksessa IOSK ja CPS SSn kriittisiä toimintoja määritelmänä. Se on varsin rajallista. Meidän pitäisi käyttää omaa direktiiviämme tässä. Se olisi ehkä turvallisempi pohja lähteä liikkeelle. Sitten yksi alue, johon liittyy enemmän kysymyksiä ja erilaisia näkemyksiä myös, nimittäin kriisin ratkaisukehitys keskusvastapuolissa, koska olemme tämän mietin laatineet, josko on, on julk, julkaisi tästä asiaa ja olemme ko- kommentoineet tätä raporttia. Ja tämä näkyy myös monissa tarkistuksissa eri varjoesittelijöiltä. Mielestäni on todella tärkeää, koska me haluamme kansainvälistä lähentymistä, rajat ylittävää lähentymistä keskusvastapuolissa ja niin edelleen. On, on tärkeää, että me todellakin pidämme tämän globaalin lähentymisen mielessä. Me olemme kaikki tässä mielestäni myös onnistuneet tarkistusten myötä omissa tarkistuksissa, kun puhun joistakin kohdista koskien keskusvastapuoli, kriisin ratkaisupuolta. Sieltä useimmiten tuli näitä epäselvyyskysymyksiä. On myös tärkeää, että kaikki tuotteet sel- määritellään ja otetaan huomioon myös tässä kriisin ratkaisusuunnitelmassa, mutta ymmärrän kyllä, että voimme kiinnittää erityistä huomiota niihin tuotteisiin, jotka ovat pakollisen keskusvastapuolen määrityksen alaisuudessa, joten käsitteet, kuten epäselvä, epäsuora määritys, erilaiset markkinaosallistujat, ehkä tässä tarvitaan, täytyy ottaa erityistekijöitä vielä huomioon, kaikki tuotteet, jotka on käsitelty keskusvastapuolessa – niiltä edellyttäisiin tätä puolimääritystä. Sitten yksi kysymys, joka tuli esille keskusteluissa, on tämä, että erotetaan tämä maksukyvyttömyysrahasto. Ja kun ajatellaan tässä EMIR ja EMIR rahoitusmarkkinadirektiiviä ja sitten näitä, näitä vakuuskysymyksiä, Monet keskusvastapuolet kertovat meille, että se, miksi he pyrkivät erottamaan erilaisia omaisuusluokkia, on vasta juuri tähän vakuuspuutteeseen. Mutta olen huolissani siitä, että jos keskusvastapuolelle antaa mahdollisuuden ristikkäisvakuuksiin yhden vastapuolen sisällä, niin silloin itse asiassa mahdollisesti syntyy ristiriitainen tilanne niin, että voidaan päätyä tällaiseen maksukyvyttömyysrahastoon, joka ei toimikaan kriisin sattuessa. Tämä on sellainen alue, jota meidän pitää pohtia huolella. Ovatko nämä, jos nämä ovat ristiriitaisia, pitäisikö sellaista edes sallia tulevissa elvytyskehyksissä. Sitten onko tällainen kun ajatellaan elvytystä ja kriisin ratkaisua, onko joku ero? Tästä voidaan sitten keskustella varmaan varjostelun kanssa alkaen ensi viikosta. Sitten yksi asia, puhun täällä elvytyksestä ja kriisin ratkaisusta. Ja minun tarkistuksessani pyrin antamaan ratkaisuviranomaisille vaihtoehton tulla mukaan siinä vaiheessa, kun maksukyvyttömyysjärjestelmä on käyty, läpikäyty. Ei heidän tarvitsee tulla puuttua asiaan tässä vaiheessa ja voidaankin sanoa, että keskusvastapuolella on niiden pitäisi myös toimia siltä pohjalta, että ne, niillä voisi olla muita elvytysvälineitä käytössään, esimerkiksi maksukyvyttömyysrahasto, joka niillä on käytettävissään, mutta haluaisin, että kriisien ratkaisuveromassa oli mahdollisuus inter- tehdä interventio mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos he ovat sitä mieltä, että se olisi tärkeää. On kyse sitten siitä, että suojellaan omaisuuseriä asiakkailla tai laajempia markkinoita kokonaisuudessaan. Varmasti voidaan sanoa, että mikään keskusvastapuoli ei ole käynyt kiinni näihin rahastoihin pahimman kriisin aikaan. Ja sitten kun päästään tähän vaiheeseen, kriisin ratkaisu tarkoittaa sitä, että asioiden täytyy olla todella hankalassa jamassa. Ja pitäisi muistaa se, että tässä ei ole kyse, kyse normaalista bisnestoimista, vaan on sellainen tilanne, johon ei ole koskaan vielä aikaisemmin päädytty, joten ei sitä pidä ottaa kevyesti ollenkaan. Joten sen takia minä haluaisin antaa kriisinratkaisuviranomaisille paljon joustovaraa käyttää näitä valtuuksia käyttää e-mirastusta ja muita välineitä hyväksi. Ja päähuoleni on tämä toiminnallinen jatkuvuus. Tämä tarkoittaa sitä, että puhutaan varhaisemmassa vaiheessa, varmistetaan tämä operatiivinen jatkuvuus ja silloin meidän pitäisi antaa niille tiettyä joustovaraa myös toimia. Ja kun saadaan joustoa kriisinratkaisuviranomaisille, niin silloin täytyy löytää sellainen ähm, alkukohta. Jos asiakkaan omaisuus on uhanalla, silloin pitää pystyä varmistamaan, että yhtälaisella tavalla kohdellaan kaikkia eri asiakkaita ja eri varoja joita säilytetään kyseisessä keskusvastapuolessa. Keskusvastapuolella on suora suhde määritysosapuoliinsa, mutta niillä ei ole suoraa suhdetta määritysvastapuolen asiakkaisiin, vaikkakin määritysvastapuoli allekirjoittaa direktiivin suoraan CCPn kanssa ja allekirjoittaa tämän hallitussopimuksen, mutta asiakkaat eivät kuitenkaan, että tähän tällainen moraalikato kriisiskenaarion tapauksessa, että lopulliset menetykset voivat päätyä ihmisille, joilla ei ole mitään sanottavaa siitä, miten keskusvastapuoli tehtäviään hoitaa, joten ymmärrän kyllä, että välineet, joita on esillä, käsitelty, vaihtelevat vakuudet, heikat vaihtoehto. Se on ehkä välttämätöntä, mutta olen sitä mieltä, että se pitäisi olla välttämätöntä vain silloin, kun kriisinratkaisuviranomainen yrittää levittää tappioita mahdollisimman laajalle jotta voidaan vähentää kokonaista äh, systeemiriskiä markkinapaikalla. Mutta tätä ei voida nähdä kuitenkaan puolustuslinjauksena keskusvastapuolelta. Uskon vahvasti, että siinä vaiheessa, missä määritysosapuolet eivät enää pysty seisomaan keskustapuolen takana ja asiakkaiden omaisuus on uhanalaisena, silloin kriisinratkaisuviranomaisen pitäisi toimia tässä välittäjänä. Nämä ovat ehkä näitä pääkohtia keskustelussa tulevina viikkoina, mutta olen sitä mieltä, että kun, kun ajatellaan näitä tarkistuksia, joita on tehty, E, niin ellette sitten tämä keskustelu saa ole erilaista suuntaa, niin kuitenkin tältä puolelta uskon, että löydämme aika hyvän konsensuksen ja voimme tätä kautta antaa vahvan viestin komission suuntaan, että äh, mä, asiakkaan omaisuus on eri asia kuin määritysvastapuolten omaisuus ja, ja asiakkaiden omaisuutta pitää tullakin suojella. Odotan nyt teiltä sitten kommentteja ja selityksiä. Kiitoksia. Thank very much, Kay. Uh, and now... Kay. Sitten varjoesittelijöihin EPPstä. Danuta Hövner. Sharon, and I... Kiitoksia oikein paljon Sharon ja pyydän anteeksi, mutta minun täytyy lähteä kohta, koska eh, johdan eh, erästä toista valiokuntaa. Haluaisin ensinnäkin kiittää Keitä kovasti siitä, että hän onnistui muotoilla nämä kompromissit ja jakaa ne kanssamme viime viikolla. Ja olen täysin samaa mieltä, tai siis se seikka että hän pystyi tähän osoittaa, että meillä on hyvin paljon yhteistä pohjaa varjoesittelijän ja esittelijän kesken, ja toivottavasti voimme pitää kiinni näistä yhteistä kompromisseista ja löydämme vielä kompromisseja muistakin mietinnön elementeistä. Ja haluaisin mm, nostaa esiin muutamia kysymyksiä, joista on tullut kompromissin äh, aihe ja annan vaikutelman kompromisseista, tässä on oikeassa. Äh, nämä kompromissit, jotka liittyvät äh, ähm, tähän kriisinratkaisusuunnitelmiin, sen pitäisi tehdä ero näiden keskusvastapuolten kanssa välillä ja sitten palvelun tarjoamisen jatkoaminen on erittäin tärkeää. On tiettyjä infrastruktuurin aloja, joissa vaihtoehtoisia toimijoita ei ole, ja tällaisten välineiden sulkeminen, päättäminen todellakin häiritsisi markkinoita, ja tämä, mm, tämä selvityssuunnitelma siitä pitäisi päättää eri selvitysviranomaisten välillä, jos tällä ryhmällä on ähm, eri maissa äh, joita Kompromissit kuvastavat sitä, että näille keskusvastapuolille, joilla on pankkilisenssi, äh, niin ne on annettava erillisille viranomaisille, eikä tämän pankkien pelastus äh, kriisinratkaisumekanismin alaisena mietinnössä keskitettiin tähän arvopaperikeskuksen ja nyt on huomioitu muita toimintoja ja kompromisseissa on enemmän on kattavampia mm, muotoiluja vakuutusalasta ja tämä korostaa sitä, että on otettava huomioon kehityssuuntauksia Solvenssi kahdessa, mutta myös sitä, kuinka tärkeää on mentävä tämän vuoden 1998 selvitysdirektiivin ylitse ja kuitenkin olen samaa mieltä kanssanne siitä, että että on useita tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat auki vielä, koska meillä ei ole kompromisseja ja toivon, että ensi viikolla pystymme ratkaisemaan nämä kysymykset mm, tulevina päivinä ja erityisesti arvo, joka tulee asiakkaista, jotka mainitsitte nämä määritysvastapuolet ja myöskin tämä suojaaminen keskusvastapuoli ja sitten tämä piste, jossa siirtyminen selvitykseen on ja sitten missä on vaikea vielä löytää kompromissia on tämä vapaaehtoinen kääritysvastapuolten osallistuminen saattaisi jossain tapauksessa sisältää myös asiakkaiden rahoja. Olen kuitenkin iloinen siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Tämä vastaa näitä haasteita tällä rahoitus sektorin alalla, joten olen varsin vakuuttunut, että pääsemme yhteisymmärryksen ja kiitän Keitä hänen tekemästään työstä. Kiitoksia, minun täytyy lähteä. Thank you, Danuta. I understand it's difficult. Kiitoksia, Danuta. Ymmärrän, että on vaikea silloin, kun joutuu johtamaan muuta valiokunta tässä samalla. Ketään ei olekaan lukemassa Leonardon tekstejä ainakaan vielä. Minä olen Aldesta varjoesittelijä, joten Jatkan sitten omalla osuudellani. Kiitän Keitä mietinnöstä. En tehnyt kovinkaan paljon tarkistuksia. Se johtui, pitkä, johtui pitkältä siitä, että olit mielestäni pitkälti oikeassa jo omassa alkuperäisesityksessäsi. Olen sitä mieltä, että kun yritetään laatia lainsäädäntöä, komission sanoin, joka kattaa kaikki muut kuin pankkien elvytys ja kriisiratkaisukysymyksestä mentäisiin hiukan liian pitkälle, se kyllä vaatisi eri, paljonkin erilaista lainsäädäntöä. On tärkeää, että pidämme kiinni kriittistä toimista suuren kriisin aikaan tai stressiaikana, ja kaikkihan varmasti pyrkivät tähän tavalla tai toisella tarkistuksella. On tärkeää, että otamme huomioon kansainväliset suuntaviivat, Ioskosta ja muualta, ja olen sanonut tässä kanssani Kei, että ne tietenkin ovat hiukan laajempia vaikutuksia kuin haluaisimme EUlle, joten me haluamme yksityiskohtaisempaa tekstiä, mutta meidän pitää kuitenkin olla närkipassa johdonmukaisia. Enemmän epäjohdonmukaisuudesta olisivat mielestäni varsin huolestuttavia. Voisi jos jotakin virheitä huomaamme, varmasti voimme tästä heille huomauttaa. Sitten käsittelenkin näitä kysymyksiä. Tarkistuksessa 80 mainitaan SVSn määritelmä, määritelmät, että toiminta se jatkua maksukyvyttömyyden sattuessa. Mä oon kyse tavallaan periaatteesta eikä niinkään yksityiskohtaisista keinoista saavuttaa tämä. Siitä ehkä on kyse. Sitten keskusvastapuolet ovat ehkä se tärkein kysymys, joka on mielessämme kaikilla ja on tärkeää selventää, että asiakkaiden asema ja miten vähennetään riskien määrää maksukyvyttömyyden tapahtuessa, kun on kahden keskisiä vastapuolia, mutta yleensähän heitä ei suojella määritys vastapuolten toimesta silloin, kun keskusvastapuoli kaatuu. Tämäkin pitää jotenkin ottaa huomioon ja samalla meidän pitää selventää vielä enemmän periaatteet, jotka liittyvät sopimusjärjestelyihin, ei vain niin, miten jäsenet välittävät tappioita asiakkaille, jos näin sattuisi, vaan miten pitäisi tehdä ero tappioiden välillä, joita syntyy muista syistä. Mielestäni tässä mennään siihen kohtaan, jonka sinäkin otit esille, että tappioita ei pitäisi välittää, jakaa silloin, kun virhe on tapahtunut itse keskusvastapuolen kohdalla. Tai muuten johtunut siitä. Sitten tämä jakolinja elpymisen, elpymisen elpytyksen ja kriisinratkaisun välillä. Mm tässä mennä kriisinratkaisuun vasta sen jälkeen, kun maksukyvyttömyysrahasto on käytetty ja tähän saattaa kuulua mu- muita tappionjakojärjestelyitä, jotka spesifioidaan äh, elvytyssuunnitelmassa ja ehkä jotakin eristämistäkin pitäisi tässä harjoittaa, mutta niin, mitä tulee pankkien kriisin ratkaisuun ja elvytykseen tai tervehdyttämiseen, niin milloin on erittäin tärkeää, että saattaa olla niin, että tarvitaan välintuloja, jotka eivät välttämättä seuraa täsmällisesti sitä, mitä sanotaan elvytyssuunnitelmassa, koska todellinen elämä usein eroaa hiukan teorioista ja suunnitelmista, joten ihan ok mielestäni, että tässä on tiettyä joustoa, jota tämä on mahdollista, kunhan se vain selitetään, mutta ei pitäisi olla niin, että on vain jonkinlainen on kriisinratkaisu, elvytyssuunnitelma, no kiva, että se on olemassa, mutta sitten toimikin aivan eri tavalla. Esimerkiksi trilogissa pankkien kriisinratkaisusta ja tervehdyttämisestä, niin joskus kuulee sellaista ääntä vähän neuvoston puolelta, että vähän vähätellään sitä, kuinka tärkeitä nämä tervehdyttämissuunnitelmat ovat. Ne, ne täytyy toimia tavallaan karttana investoijille, jotta he näkevät miten toimia, mitä voidaan odottaa tapahtuvaksi. Mielestäni ne ovat aika tärkeitä tämän takia. Edelleen, kun sitten päästään siihen pisteeseen, että on kriisin ratkaisussa, niin yksi yksinkertaisimmista asioista on vain ottaa nämä positiot et, ja pitää ottaa huomioon yhteen toimivuuskysymystä myös. Jos johtuen näistä eri säännöksistä, niin sitten yhtäkkiä asiakkaat ja määritysvastapuolet joutuvat houkkuun, koska ei voida siirtää näitä toiselle keskusvastapuolelle, joka ottaisi nämä tehtävät maksukyvyttömältä keskusvastapuolelta, niin silloin suoraan sanottuna kyllä olisimme aiheuttaneet pettäneet tavallaan yleisön odotukset ja meidän pitäisi ottaa huomioon tämä yhteentoimivuuskysymys ja ajatella tätä suurta merkitystä, joka tässä on, että nämä toimet voidaan siirtää vanhistumisen sattumassa toisaalle. Mitä tulee vakuutuksiin? Kyllä on selvää, että pitää tehdä jotakin vakuutusyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukysymyksessä. En todellakaan usko, että tätä voidaan heittää yhteen jonkinlaiseksi yhteiseksi isoksi kriisinratkaisukehyksessä, joka kattaisi ihan kaiken. On vieläkin vaikeampaa elvyttää ja ratkaista kriisejä vakuutusyhtiöissä kuin pankeissa ajatellen tätä äh, vastuiden pitkäikäisyyttä ja niin edelleen. Tätä ei voida tehdä minään jälkiajatuksena, vaan se on todella iso projekti. Me yritimme tehdä jo vähän pohjatyötä tälle tavallaan ryhmien tuella, kun laadimme Solvense kakkosta. Ja se sitten kyllä hajosi kappaleiksi ja Mm, ehkä tämä voitaisiin, vieläkin on tämä ongelma rajat ylittävistä omaisuuden siirroista. Tämä on mielestäni varsin iso urakka, mutta niin kuin ehkä ehdotitkin, mitä tulee arvopaperikeskuksiin, niin saattaa olla sellaisia tiettyjä osia, joiden kohdalla voidaan todeta, että ok, sitten päästään tietyn tyyppiseen ongelmiin, joille on löydetty ratkaisu ennen kuin niitä on vielä sovellettukaan. Oi. Voimme saada tiettyjä artikloja. Mitä tulee sitten omaisuudenhoitajien aivan oma juttunsa taas, koska asiakkaiden omaisuudet on erotettu ja niitä pidetään ähm, säilytysyhteisöissä. Nämä varat pitäisi voida sietää toisaalle. Tavallaan ne on ero, erotettu ja jos omaisuuden valvoja kaatuu, niin eivät häntä omaisuutta mukanaan vie ja se on tärkeä ero. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö meidän pitäisi tarkastella, mitä tapahtuu omaisuuden hoitajien kohdalla, koska jos iso tällainen kaatuisi, niin silloinhan se kyllä häiritsisi kovastikin toimintaa jotta, ja olisi vaikea saavuttaa tämä siirto, vaikka loppujen lopuksi mitään ei menetettäisikään. Tässä minun ajatuksiani ja kuvasin hiukan suuntaa, mihin pyrin tarkistuksillani. Ehkä jopa ehdin joihinkin varjoesittelijöiden kokoukseen, jos ei, niin lähetän sitten pieniä muistioita, koska ehkä joudun triloginoikin muualle. Sitten seuraavaksi vihreistä Philip. Thank you, Sharon. And, uh, well, uh... Kiitos, Sharon. Ehkä olen samoissa kolminkantaneuvotteluissa kuin sinä, en tiedä. Time. Yeah, okay. Well, K, it, it... Niin, Kei näyttäisi siltä, että ei ollut mitenkään itseään selvää, että joka asiassa olisin Vikin kanssa – tekemässä yhteistyötä. Nyt näyttää, tässä asiassa tehdään sinun kanssasi on vaihtelua. Niin, tämä on ollut mikään äh, ikävä juttu. On joitakin EKR-ihmisiä, kanssa voin tehdä hyvinkin yhteistyötä. Niin. Aloitan tämänpä sanomalla muutama yleinen kommentti. Ah, minä olin hiukan huolissani siitä, että kun me nyt olemme luomassa lainsäädäntöpuitteita pankeille, me annamme joillekin muille äh, pankkilomakokollisen laitokselle tietynlaisen etuoikeusaseman ja toivon, että komissio nyt istuu toimettona liian pitkään ennen kuin tekee esityksiä. En halua, että, että pankkien yhdessä kriisiratkaisudirektiivin alta pääsevät pois ne laitokset, jotka eivät ole kuulu pankkialan piiriin, joten silloin sen tehokkuus, että liittyy kriisiratkaisuihin, kärsii. Minä en siis ole kovinkaan tyytyväinen käsitteeseen yhteen, yhtenäiset toimintamahdollisuudet, mutta kuitenkin ehkä tässä on jotakin sellaista, mitä pitäisi pyrkiä saavuttamaan säädöspuitteissa. Toinen asia. Sitten se, että outoa sekoittaa kaikki mikä ei ole pankki yhteen samaan pakettiin. Tässä on yhtä mieltä kaikkien kanssa siitä, että tämä ratkaisu, jossa yksi koko sopii kaikille, ei ole olemassa oleva. Olemme aika iloisia sen osalta, miten Kei on työskennellyt näiden kriisiratkaisukysymysten osalta, keskus vastapuolten osalta. Ja me, kun tässä olemme luomassa siis järjestelmän, joka tätä toimia, mutta tota, sanoisin, että muistan oikein hyvin se, mitä jotkut puhuivat tästä uudesta instrumentista, CDS, instrumentista. Uh, uh, rainfall of money on the... joka voisi olla sellainen, että se ei johtaisi minkälaisiin kustannuksiin. Ja Amerikan uh, veronmaksajat ovat kuitenkin maksamaan laskun tästä syntyneestä, syntyneestä ongelmista. Työ on kuitenkin tehty. Ja nyt sitten päätösosemman osalta mm, voisin sanoa, että olen tehnyt kovinkaan paljon näistä CSDistä ja kes- keskusvastapuolista, mitä tulee tähän kiisratkaisuviranomaiseen minä ymmärrän sen takanavan ajattelutavan, mutta näyttäisi siltä, että pitäisi löytää jonkinlainen vastapuoli tässä asiassa ja uskottavuutta. Minä en halua päätösasemaa mistään rahoitusinstituutiosta, jossa katsottaisiin toimia pelkästään tietokonepuolelta. Kuitenkaan en sanoisin, että olisi olisimme tekemisissä viranomaisen kanssa, joka ei ole hallinnollinen puhtaasti, koska me halua, että syntyy vahinkoa koko yhteiskunnalle, mukaan on rahoituksellista vahinkoa, jotta meidän pitäisi löytää oikea tapa, eh, hieno linja näiden kahden vaatimuksen välillä, toisaalta ennakoitavuus ja toisaalta välttämätön diskreettius, joka merkitsee sen, että vähemmän – kallis kriisiratkaisu olisi löydettävissä. Yksi tärkeä elementti on se, että meidän tulisi katsoa, että mikä tahansa poikkeaman tavallisesta säännöstä pitäisi olla sellainen, että sitä voidaan perustella sillä, että vähennetään no- kokonaiskustannuksia, jotka liittyvät kriisin ratkaisusta yhteiskunnalle. Minua ei häiritse kustannuksia, joka syntyy markkinatoimijoille. Me puhumme tästä periaatteessa nyt hallituksesta ja säätelystä, joka pyrkii siihen, että suojellaan koko yhteiskunnan etuja, jos se merkitsee sitä, että lisää kustannuksia syntyy sidosryhmille järjestämässä, hyvä on. Heidän ei pidä siirtää liikaa kustannuksia koko yhteiskunnan kannettavaksi. Vakuutukset. Me tiedämme, että on olemassa tietysti paljon järjestelmän vahvistamisessa, joka tapahtuu Solvensi kakkosen puitteissa, ja tiedämme, että vakuutusala on siitä siis vastaan. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä Draghi eilen sanoi tästä volatiliteetista ja sen osalta toiminnasta, symmetriasta näissä kysymyksissä. Me uskomme, että tietysti on eri asia hallinnoilla jonkinlaista kirjastuskäysuoja, joka liittyy henkivakuutuslaitokseen – kuin taas jonkin vertaan sellaisen yrityksen, joka massiivisesti toimii rahoitusmarkkinatuotteiden vakuuttamisen alueella, koska toisaalta, jos on aikaa, voi ennakoida sen, että tulee törmäämään jäävuoreen, mutta toisaalta, siis kysymys vuotta olla tunneista ja minuuteista, ja silloin samantyyppisiä kriisiratkaisu ja elvytystoimia, mutta täytyy katsoa nyt sitten, pitäisikö tässä tehdä jonkinlaista erittämistä siinä, miten vakuutusten osalta näitä kriisitilanteita hoidetaan. Sitten tarjous 7, 8, 7 Davidin mukaan olet iloisesti ottanut nämä mukaan. Tästä olen iloinen et näytä ottaneen huomioon suositusta komissiolle erityisesti tarkastella niitä, jotka tarjoavat backstopin vakuutuksia, eli jälleenvakuuttajat. Haluaisin tietää, miksi tätä ei ole sisällytetty. Johtuuko se siitä, että sanoit, että näissä tullaan äänestämään ja sitten tuen tätä, tai että, että ehkä ole niin kuin kiinnostunut siitä, että komissio tarkastelisi asiaa? Varjopankit, kuten tiedät, Huomattava osa pankkitoiminnasta on siirtynyt muille pankkialan ulkopuolisille laitoksille ja olemme selvästi luomassa markkinavääristymiä, jos asetamme määräyksiä, sit velvoitteita virallisille pankkeille, mutta emme aseta samoja velvoitteita niille laitoksille, jotka eivät ole pankkilaitoksia, mutta tarvitsevat kuitenkin pankkipalveluita, joten yleisin säännön pitäisi olla, että samat sama altistuminen, samat riskit, samat rajoitukset ja minusta meidän pitäisi mm, ensinnäkin määritellä, mitä ovat nämä pankkien ulkopuoliset laitokset ja sitten toiseksi antaa niille oma kriisiratkaisumekanisminsa silloin, kun normaalit ratkaisut toimii. Olemme tehneet tästä tarkistuksia ja olisimme halukkaita kuulemaan, mitä esittelijä ajattelee niistä. Sitten yksi näkökanta, joka näyttää jäävän huomiota. Tämä johtuu ehkä työtaakasta. Ajatellen rahoitusalaa, me, me katsomme joka osastoa erikseen, mutta takajärjestelmäriski voi syntyä siitä, niistä yhteyksistä ja vuorovaikutuksista, joka on eri yksikköjen välillä. Ja tästä syystä me uskoisimme, että Euroopan rahoitusalan valvontajärjestelmän tulisi, ja tämä on tarkoituksena 38, myöskin luoda tällainen reaaliaikainen järjestelmä, jossa seurataan verkkoriskejä. Eli näyttää siltä, että me olemme tällaisella rajalla eri osastojen, joka erottaa eri osastoja, mutta meidän pitäisi seurata, minkälainen liikenne tapahtuu näiden välillä niin, että voitaisiin kenties nähdä, systeemiriskit, jotka ovat muodostumassa. Olen varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että ehkäisy on parempaa kuin kriisin ratkaisu. Meidän pitäisi kuitenkin löytää oikeat välineet tähän seurantaan. Lopetan tähän ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssasi. Ajattelen näitä eh, voimikäytäneuvotteluja, jossa oli, jos niin, niihin niin mahdollistaa sen, että voin osallistua tähän nyt toimintaan. Kiitos. Haluatko sinä puhua tässä työssä. Uh, Ei, me annamme kirjallisen vastauksen sitten, mutta nyt tässä laadinkin omaa tekstiäni. palataan siihen ihan kohta. Haluaako joku vielä puheenvuoron aiheesta? Olen nyt hiukan tuhman ja väärinkäytän asemani puheenjohtajana ja palaan vielä siihen seikkaan, että mielestäni kun tarkastelemme tätä asiaa, meidän pitää tehdä ero niiden asioiden kohdalla, joiden kohdalla voidaan todeta juuri niin kuin Filip äsken sanoi, että samat riskit, sama altistus ja nämä äh, riskithän voivat vaihdella. Se on suurempi riski, jos kyse on järjestelmän kannalta merkittävästä laitoksesta. Asiat ovat pankissa äh, alttiimpia kuin varjopankeissa, riippuen tietysti varjopankin luonteesta, jos on suuri konnektoitu niin kuin pankkiin, niin se on huono asia, mutta jos se on pieni mm, taipuus, niin silloin näin ei ole. Mutta loppujen lopuksi tämä, tätä asiaa kuitenkin pitää käsitellä. Elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien pitää olla suhteellisia niiden laitokseen, jolle ne on tehty, ja ottaa huomioon niiden järjestelmä järjestelmään liittyvä luonne. Hei, ole hyvä. Voit vetää pihot yhteen. Kiitoksia. Tartun siihen, mitä Filip sanoi. Mikä tahansa, mikä olet tässä mukana, oletamme, että se on niin erilaista muista tästä äänestää joka tapauksessa erikseen. Ja vakuutusala on jo niin valtavan suuri sektori jo itsellään, että sillä on varsin vähän samanlaisuutta, mitä tulee muihin markkinastruktuureihin. E, tämä on siis tärkeää, mutta emme vain halunnut ottaa sitä tähän mukaan välttämättä. Ja tämä on päätös, jonka voimme sitten tehdä, kun äänestämme tarkistuksesta. Ja sitten kun muut tarkistukset, tietysti niissäkin edellinen äänestys on suunnitteilla ne ovat varsin yksinkertaisia lisäyksiä, joten yritämme tässä keskittyä asioihin, jotka käsittelevät samaa aihetta kuin muutkin tarkistukset, joita on tehty kaikki muut käsitellään erikseen sitten, mitä tulee samankaltaisuuksiin ja toiminnan jatkuvuuteen. Tämä tulee esille kaikista poliittisista ryhmistä ja on aika kriittisen merkittävää, että olemme kaikki päättäneet sen, että on erilaisia välineitä riippuen hiukan siitä, miten ongelmat syntyvät. Jos ongelma liittyy johdon maksukyvyttömyyteen, silloin on varsin erilaiset työkalut käytössä. Silloin eh, ehkä eh, toimitaan näin, eikä pyritä, saa, pyritä välttämään erityiseltä markkinahäiriöltä. Sitten harkinnan vara, vara on myös tässä tärkeä. Pidän siitä ajatuksesta terminoksesta, jota käytettiin tällaisesta ennakoivasta tiestä, mutta tässä tarvitaan kuitenkin täyttä avoimuutta ja joustoa. Joskus vastapuolta ovat kääntyneet puoleen ja niin ovat sanoneet, että kaikkea ei voida ennakoida. Paljon kuitenkin voidaan ennakoida ja siksi oikeastaan pidän siitä, että on tällainen ennakoiva suunnitelma tai reitti, että nämä pitää ottaa huomioon eikä halua, että niitä käsitellään sitten ensi kertaa siinä vaiheessa, kun jotakin tapahtuu, joten paljon voidaan anna, ottaa huomioon jo ennakolta – ja tietenkin on kiva suunnitella omaa konkurssiaan tai epäonnistumista, mutta loppujen lopuksihan se on kuitenkin valmistautumista, joka pitää ottaa huomioon. Ja sitten täysi avoimuus on todella tärkeä asia, kun asiakkaat eivät ole mukana, eivät istu pöydän ääressä neuvottelemassa ja heidän omaisuutensa saattaa olla osa jonkinlaista elvytyssuunnitelmaa, ikään niinkään ratkoa, Silloin pitää varmistaa, että avoimuus todellakin toteutuu ja myös voidaan olla osallistumatta tähän toimintaan, se on heille tärkeää. Siis ei saa olla mitään epätasapainoa neuvottelutoimivaltuuksissa asiakkaiden ja keskusvestapuolten kesken, tai kuka tahansa tässä onkaan keskustelukumppana. varmasti voimme löytää sopimuksen tästä asiasta jatkossa. Ja niin kuin Filip tässä kommentoi, jos erotaan normaalisäännöstä, niin silloin ei pitäisi toimia niin, että veromaksajat ovat maksamaan, koska ihmisiä on tässä mukana ja ne ovat sitten, he ovat vastuullisia, jotkut ovat vastuullisempia kuin muut. Ja toiset myös enemmän syyllisiä kuin toiset. Pitää varmistaa tämä hierarkia, se pitää kunnolla määritellä. Tulemme varmasti käyttämään paljon aikaa, kun puhumme näistä kaatumispisteistä ja muista. Ja toivon, että jossakin vaiheessa sitten voimme saada aikaan sopimuksen, kun kaikki ymmärrämme sen, mitä haluamme tulokselta. Ja minusta ainakin näyttää siltä, että voisimme tässä onnistua tulevina viikkoina. Sitten seuraavaksi tekstin hän välitin viime viikolla. Se on tämä, tässä puhutaan yleistä päällekkäisyyksistä. Tulemme keskustelemaan muista tarkistuksista ja katsotaan sitten, ovatko ihmiset niistä samaa mieltä. Ja sitten kun tähän on päästy ja nämä keskustelut on käyty ensi viikolla, kun aloitetaan, niin ehkä senkin jälkeen voimme vielä laitella lopullisia kompromissin, niin että ehdimme ajoissa ennen valiokunta äänestystä 17. lokakuuta taisi olla. Enkä usko, että meidän pitää tästä aikataulusta poiketa. Kiitoksia. Thank you very much. Yes, indeed. Hyvä, kiitoksia. Tällainen aikataulu 7. lokakuuta äänestetään, jos vain onnistutaan siinä, ja sitten täysistuntoon marraskuussa. Ajatus on, että se, että mitä nopeammin valitamme feedbackiamme komissioon sen paremmin, he voivat nopeammin sen ottaa huomioon. Olen tyytyväinen, että pidit tästä presumptive path-käsitteestä. Se on mielestäni tärkeää kaikessa elvytys- ja kriisin ratkaisutoiminnassa. Sitten kohdataan 16. Käsitellään tarkistuksia Jürgen Klyten mietintöön maksutileistä. Haluaisin ensin muistuttaa teitä siitä, että IMKO-valiokunta on tässä mukana 50 säännönmukaista. Meillä on yhteinen toimivaltuutus perustilin saantimahdollisuus, vaikkakaan IMKOlla ei ole tässä yksinomaista päätösvaltaa. En tiedä, onko IMKOn esittelijä täällä paikalla. Ei ainakaan vielä. No joka tapauksessa hän on tehnyt tarkistuksia suoraan Ekonille me pyysimme, että koordinaattorit antaisivat tälle asialle prioriteettiaseman, koska näin, jos nopeasti äänestetään, niin silloin voimme päästä neuvotteluihin ja voidaan viedä asian loppuun virallisesti neuvoston kanssa tämän vaalikauden loppuun mennessä. Ja me varoitimme keskustelun alussa IMKOa jo, kun puhuttiin näistä toimivaltuutuksista, että halusimme edetä asiassa nopeasti, mutta he alkoivat työn vasta ihan hiljattain ja odottivat puheenjohtajakokouksen jälkeistä aikaa ja nyt ei sitten ei voikaan äänestää 27. marraskuuta, vaikkakin heilläkin on kokous 4. ja 5. marraskuuta. Mm, täytyy kyllä sanoa, että meistä IMKon aikataulu on asia, jota emme voi hyväksyä, kun näistä näin myöhässä, koska me olemme kuitenkin että tahtomme edetä asiassa nopeasti. Ja tämä esitettiin varsin selvästi. heidän, heidän osuutensa on varsin pieni tällaisessa siis isossa, isossa kokonaisuudessa, joten toivottavasti voimme vakuuttaa heidät siitä, että kannattaisi äänestää siellä aikaisemmin, niin että me voimme taas äänestää silloin, kun pitikin 14. marraskuuta. Jos teillä on mitään vaikutusvaltaa jonkun suuntaan, niin käyttäkää sitä. Kertokaa heille, että me halua heitä estää heitä, heitä, emme halua heidän estävän meidän että pystymme viemään tämän sen loppuun tällä kaudella. Kiitos, Jyrken. Jaa, kiitos Sharon. Me olemme saaneet yllättävän paljon tarkistuksia tähän mietintöön. Niitä on 734, joita kollegat ovat tehneet tähän direktiiviin, joka koskee maksutilejä. Kuitenkin eh, on eh, tässä nyt hiukan todettava, että siinä on hyvin paljon samankaltaisia tarkistuksia tietyistä kohdista, joten numero, lukumäärä on suurempi kuin mitä sitten sisältö on, joten ne ovat hyvin hallittavissa. Minusta tämä on merkki siitä, että talousasioiden valiokunta pitää tätä asiaa vakavana ja pyrkii löytämään ratkaisuja sekä palvelujen tarjoajille että niiden käyttäjille, eli kuluttajille, mutta myöskin vähittäiskaupalle, julkiselle hallinnolle ja muille asiakkaille pankkialalla. Luonnollisesti ratkaisut, joita työstetään tai halutaan saada aikaan, niitä olisivat sellaisia, että ne toisivat kaikissa jäsenvaltioissa. Olen iloinen siitä, että Varjostelun lisäksi monet muutkin kollegat ovat osallistuneet työskentelyyn, sillä monet erot, joita jäsenvaltioiden välillä on tarjonnassa ja käytössä ja oikeudellisissa määräyksissä koskevat maksutilejä on syytä ottaa huomioon. Niitä ei pidä suinkaan unohtaa. Werner Langen on aivan oikeassa tässä, koska hän ensimmäisessä keskustelussa viittasi siihen, että on myös olemassa kulttuurieroja siinä, miten käytetään käteisrahaa mutta tietenkään ei ole kysymys pelkästään siitä, ja hän viittasi siihen, että kuluttajana ei voi olla kysymys siitä, että kuluttajille pakotetaan ottamaan käyttöönsä tili. Haluan korostaa, että tästä ei ole kysymys. Kysymys on direktiivistä, jossa asiakkaat velvoitettaisiin <clears throat> avaamaan tili. Kysymys on siitä, että kansalaiset, jotka tarvitsevat tiliä, että heillä on oikeus saada mahdollisuus tilin avaamiseen. Lähden siitä liikkeelle, että tässä valikunnassa myös direktiivin osalta olisi kolme johtolinjaa, joita pitää unohtaa ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja muille kollegoille. Haluaisin nämä kolme suuntaviivaa ottaa tässä esille ei ole kovinkaan paljon järkevää siinä, että kävisin kaikki tarkoitukset lävitse, koska ne ovat varmastikin teillä mielessä. Ensinnäkin maksutilidirektiivin täytyy merkitä suurta askelta kohti eh, maksutilien sisämarkkinoita. Nykyinen pirstaleisuus ei voi olla tekosyy sille, ettei tapahtuisi edistysaskelia, vaan meidän täytyy juuri siksi, että on olemassa sitä pirstaleisuutta, pyrkiä pääsemään siitä eroon. Jos me otamme vakavasti työntekijöiden liikkuvuuden, ei saa olla mikään suuri ponnistelu avata tili Isossa Britanniassa tai Italiassa ja sitten sulkea vanha tili omassa alkuperämaassa. Ne ryhmät, joilla EU-ssa erityisen usein on ongelmia avata tilit, eivät kuulu pelkästään asunnottomat tai velkaantuneet, vaan myöskin liikkuvuutta hyödyntävät työntekijät, yksinäiset ammattiharjoittajat tai työtä etsivät, jotka haluavat asettua naapurimaahan tai haluavat toimia näissä maissa. Eh, liiketoiminnan puitteissa. Tai opiskelijat, jotka, kuten sanottu, usein ovat myös tilanteessa, jossa on vaikeuksia. Komissio on huomioida niin kansalaisten ongelmat ja meidän pitäisi myöskin edustajina toimia niin, että emme asettaisi näitä kysymyksiä perustavanlaatuisesti kyseenalaiseksi. Sitten toiseksi, meidän pitäisi suunnata katse eteenpäin. Jos EUn kilpailukyky on meille suuntaviiva, silloin – emme saa olla tyytyväisiä siihen, miten paljon on jälkeenjääneisyyttä nykyaikaistamisen osalta. Katsotaanpa maksuja, joita pankit Romaniassa ja Bulgariassa pyytävät asiakkaita yksinkertaisista maksupalveluista. Silloin voidaan kysyä, että johtuuko äh, tilittömyys siitä, että on pelkästään kulttuurieroja. Liian suuret maksut saattavat olla pankkien kannattavia, mutta niiden kannalta, jotka haluavat äh, kokonaisuudessaan äh, taloudellista kehitystä eu ja näissä maissa, niillä nämä maksut ovat este, jotka pitäisi purkaa. Kolmas äh, iskusana on sitten kilpailukyky. Niin kauan kun tilinvaihto on mutkikas, vaikea tehtävä, silloin ei synny kilpailua maksutileistä. Markkinataloudessa on tarvetta siihen, että kuluttaja vaihtaa tarjoajaa niin, että saadaan aikaan edullisempia, parempia palveluita erinäisillä ryhmillä on epäilyjä sen suhteen, että asiakkaalle annettaisiin mahdollisuuksia rajan ylittävään pank- tilinvaihtoon yksinkertaisemmin. Olen valmis puhumaan esteistä, joita todella on olemassa. Ennen kaikkea mitä tulee tilinvaihtoon, jossa myöskin vaihtuu valuutta, mutta monet kuluttajat haluavat innovaatioita. Jos me haluamme innovaatioita, jotka hyödyntävät 500 miljoonaa kansalaista, haluamme EUn laajuisia määräyksiä, jotka mahdollistavat rajan ylittävän tilinvaihdon ja jolla ylitetään eurooppalainen pikkuvaltiomainen toiminta. Euroopan parlamentti tällä vaalikaudella on ollut sen puolesta puhuja, että on oikeus tiliin. Aloite mietintö, joka myös tällä valiokunnassa hyvin suurella enemmistöllä hyväksyttiin, esitti vaatimuksen siitä, että on mahdollista saada tili mahdollisimman yksinkertaisesti. Logiikka on tässä siinä, että kuluttaja voi hyötää, hyödyttää tällaista perusoikeusta vasta siinä tapauksessa, että häneltä evätään normaalisti oikeustilaamiseen, ei minusta ole täysin selvä, koska tällä tavallahan pankkeja tavallaan rohkaistaan eh, evämään eh, asiakkaita, eli meidän pitäisi puhua oikeudesta tilin eikä siitä, että on oikeus heittää asiakas ulos. Joten minusta me pitäisi tullakin keskittyä voimakkaasti siihen, miten voidaan, meidän pitää keskittyä siihen, miten, miten voidaan vaikeuttaa tilinsaantia ja miten viime kädessä pankeille voidaan avata äh, mahdollisuuksia viitaten siihen, että on olemassa tiettyjä käyttäytymistapoja, joita pankkien asiakkailla voi olla, jotka voisivat johtaa siihen, että tilin avaaminen evätään. Haluaisin muistuttaa siitä, että komissio on hyvin selkeästi määritellyt tämän alueen siksi, että viittaus asiakkaan epäystäväiseen käyttäytymiseen tai sietämättömään käyttäytymiseen ovat hyvin abstrakteja, jotka ovat pitkälti eri tavoin tulkittavissa, joten tässä muodossa, kuin on ehdotettu, sitä ei voida tehdä. Jos, niin määritelmä täytyy olla hyvin täsmällinen ja komissio on pyrkinyt muotoon, joka oli tämän mukainen, ja minusta meidän ei pitäisi periaatteellisesti poiketa. Tästä on toinen asia vielä, joka on kiinnittänyt paljon huomiota, jossa on kysymys oikeudessa tällaiseen perusmaksutiliin. Ja se on kysymys, joka liittyy rikollisiin toimiin tai rahanpesuun. Minusta periaatteessa on oikein, että on tällaisia ennakkovia toimia tämän osalta, mutta vähän kävin keskustelun pankkien kanssa Saksasta, ja pääsimme viime kädessä yksimielisyyteen siitä, että viime kädessä rahanpesu on todettavissa aina vain jälkikäteen. Ja sitä vastaan täytyy, toimia, täytyy toimia juridisesti. Enkä usko, että meidän asiakkaat, tai ne asiakkaat, joita tässä ajattelemme, on enemmän kiinnostunut rahanpesusta. Rahanpesuhan on jo nyt. Tietysti voi sanoa tätä vastaan, että pitää katsoa tulevaisuuteen. Tulevaisuudesta voidaan muuttaa, jos luodaan uusi instrumentti. Silloin sitä voidaan kenties olla väärinkäyttää. Mutta viime kädessä rahanpesua ei voi välttää sillä, että tehdään suuria liiallisia tarkistuksia. Viime kädessähän on kysymys siitä, että syyteviranomaiset silloin, kun on kysymys epäilystä, että on rahanpesua, voisi, silloin kun todetaan rahanpesua, se on poliisin tehtävä, syyteviranomaisten tehtävä, niin tehtävä on puuttua asiaan. Silloin voidaan, sul, voidaan sulkea, koska jos todetaan, että on kysymyksiä, joka liittyy rikosoikeuden piiriin, niin silloin syyteviranomainen edellyttää sitten, että tili suljetaan pelkästään tämän epäilyn. Niitä on myös tiettyjä sääntöjä, joita pankkien on noudatettava, että minä olisin varovainen siinä, että direktiiviin taisi liikaa rasiteita koska tai liikaa tavaraa, koska silloin avattaisiin pankille mahdollisuuksia toimia kuluttajia vastaan. Tässä olivat minun kommentti, Nyt odotan mielenkiinnolla puheenvuoroja kollegoita. Okay, thank you very much. Uh, I think we've got a lot of interest. Kiitoksia oikein paljon tästä asiasta. Ollaan hyvin kiinnostuneita. Ensin varjoesittelijät EPPstä Werner Langen. Vielen Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain lyhyesti muistuttaa komission perusteluja tätä ehdotusta varten. Tämä ei ole mikään sosiaalipoliittinen perustelu, vaan sisämarkkinaperustelu. Sosiaalipolitiikka on sopimusten mukaisesti sellaista, että me olemme vain toissijaisesti vastuussa siitä. Eli meidän täytyy katsoa, mikä tässä on merkityksellistä sisämarkkinoiden kannalta. Ja komissio on sanonut 58 miljoonaa tai 9 prosenttia kuluttajista on sellaisia, että heillä ei ole äm, pankkitiliä 25 miljoonaa mielelläni sellaisen tilin avaisi. Ja kuitenkin viime vuosina vain 16 prosenttia kuluttajista on vaihtanut pankkia. Mikä kysyntä sitten olemassa Pohjoismaissa? Kysyntä ei ole laisinkaan. Siellä kaikilla on pankkitili. Tämä menee pohjoisesta etelään ja tämä koskettaa erityisesti kahta jäsenvaltiota, Romania ja Bulgaria. Nämä ovat ne valtiot, joissa pankkitilejä on ihmisillä vähemmän kuin muissa maissa. Tämä tilanteesta. Sen toiseksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot, tämä on direktiivi, ja tämä on ihan oikein, jos tätä haluaa säädellä, että jäsenvaltiot julkaisevat listan pankeista, jotka mahdollistavat tällaisen perusmaksutilin, joissa on tiettyjä erityispiirteitä ja täytyy todistella tuoda ensinnäkin pankkitilin avaaminen, toiseksi pankkitilin vaihtaminen ja kolmanneksi yhdenmukaiset ja avoimet ähm, tilinhoitomaksut. Äh, tilin avaaminen ja tällaisia äh, tarkistuksia minä ja EPPn kollegat olemme tehneet ei ole niin kuin herra Klute ehdottaa, että jokainen voi avata jokaisessa jäsenvaltiossa pankkitilin, vaan, ja tämä on minun tarkistukseni, jokaisen pitää pystyä avaamaan pankkitili siinä jäsenvaltiossa, jossa asuu, tai jos on suhteita. Jos käy vain viikon lomalla Espanjassa, niin se ei ole mikään suhde tähän maahan, mutta jos siellä opiskelee esimerkiksi tai työskentelee, niin silloin tilin voi avata. Eli jos siis työskentelee ja opiskelee tai jos on kakkosasunto tässä valtiossa. Tällaisia ehdotuksia on monissa tarkistuksissa. Nämä ehdot on siis määriteltävä. Toiseksi olen sitä mieltä, että ei ole kovinkaan järkevää sanoa, että me teemme tällaisen listan, jossa on vähintään 20 pankkia, jotka tarjoavat tällaista tiliä. Minun mielestäni jokaisen pankin pankki voitaisiin velvoittaa tarjoamaan tällaista perusmaksutiliä, jokaista pankkia jokainen pankki voitaisiin siis velvoittaa. Eli ja silloin täältä voisivat hakea pankkitiliä ihmiset, joilla on suhde tähän jäsenvaltioon, eli joko ensisijainen asuinpaikka tai toissijainen tai työpaikka tai opiskelupaikka on tässä maassa. Olen samaa mieltä komission kanssa, että toiminnot ovat varsin rajallisen, jos jokainen pankki tarjoaa yhtä perusmaksutiliä, niin silloin enemmän kilpailua ja avoimuuttakin saadaan aikaiseksi. Kolmas kysymys on tilin vaihtaminen. Tässähän määritellään tarkkaan tätä perusmaksutilin saa, jos on luopunut tilistä, rahanpesu ja niin poispäin. Tässä varmasti löydetään hyvä kompromissi, mutta me emme saa heittää lasta pesuveden mukana. Kuitenkin pankeilla on velvollisuutensa. He vastustavat tätä ja sanovat, että tämä on liian kallista, muuten me tarjoaisimme tätä. Tämä ei ole mikään hyväksyttävä argumentti, vaan on kuvaltava, millaiset vähimmäisvaatimukset ovat. Emme tarvitse tätä varten mitään suuria delegoituja säädöksiä, joista sitten tulee jonkinlainen byrokraattirviö myöhemmin, vaan me voimme tehdä tästä direktiiviä ja jäsenvaltiot voivat sitten itse päättää, miten he asian hoitavat, kunhan perusvaatimukset on täytetty. Ja tämä on se lähestymistapa, jota minä tuen. Hyvä, en nyt ole kaikkia tarkistuksia muotoillut tähän suuntaan, koska muutkin kollegat ovat niitä tehneet, mutta jos me nyt tämän suuntaisen kompromissin saamme aikaiseksi, niin sitten meillä on hyvä pohja, jotta komission, pankkien itsevelvoitteesta päästään nyt oikeaan suuntaan. Tämä on mielestäni hyvä tapa toimia. Tietenkin poikkeustapauksia on, niistä meidän täytyy keskustella erikseen. Sitä en nyt tässä halua tehdä tänään, mutta siihen kuuluu esimerkiksi osuuspankki, toiminta ja os, osakkuus tällaisessa pankissa. Minä olen pitkään jo ollut tällaisessa Raiffeisen osuuspankissa mukana. Siinä voi avata tilin, jos on osakas. Sitten on Saksassa Schwada pankit niillä on tilejä osakkaille tässä pitäisi olla kansallisia erityissääntöjä. Niidenkin pankkien pitäisi tarjota perusmaksutiliä, mutta heidän pitäisi yhdistää tämä tiettyihin muotoseikkoihin. Siksi minä olen tehnyt tarkistuksen 169, jonka mukaan siellä tarjotut palvelut, maksutilit, etc. kuten myös sääntöjen mukainen liittyminen osuuskunnan jäseneksi oli, jätettäisiin sitten tämän säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Mehän siis tässä katsomme asiaa kuluttajansuojan kannalta. me haluamme nyt puuttua kilpailuun. Ainakaan minä en halua puuttua kilpailuun, vaan haluan tehdä tällaisen perustarjouksen kuluttajille, niin kuin monet kuluttajajärjestöt ovat aivan oikein vaatineet. Mutta ei pidä nyt heittää pesuveden mukana. Eli ei mahdollisuutta kuluttajille avata tiliä 28 jäsenvaltiossa, vaan tämä pitää selkeästi sitouttaa kansalaisuuteen, eh, tehtäviin, eh, asuinpaikkaan niin poispäin. Sitähän on oikeus siihen. Sitten kun tiliä vaihdetaan ja on kyse tilin maksuista, niin tarvitaan enemmän avoimuutta ja tilin tehtävistä on puhuttava, mutta meidän täytyy analysoida ja olla avoimia sen suhteen, että tämä on ongelma erityisesti kahdessa valtiossa ja mahdollisesti yhdessä ehdokasvaltiossa, joka ei ole vielä jäsen, eli Turkissa, mutta tämä ei nyt meitä kiinnosta. Eli jos me nyt haluamme päästä järkevään kompromissiin vielä tällä kaudella, niin meidän täytyy sopia tällaista järkevästä minimi säännöksestä, joka auttaa niitä ihmisiä, joita tämä koskee, mutta ei luo lisää byrokratiaa. Kiitoksia. You now for Ola Ludvigsson. Seuraavaksi SND-ryhmästä. Tack så mycket, fru Kiitos puheenjohtaja. Kun käyn lävitse tarkistusehdotuksia, näen hyvin lupaavaa suuntaa. Kiinnostus tätä kysymystä kohtaan on suurta ja on esitetty monia hyviä ajatuksia ja kompromisseja. On hyvin paljon myönteistä että, jota voidaan käydä kompromissikeskusteluissa, jotka pian tulevat käynnistymään, ja odotan kovasti rakentavaa yhteistyötä. Samanaikaisesti voin todeta, että ainakin kolme keskeistä suuntausta, jotka huolestuttavat minua. Ensinnäkin kuluttajan näkökanta on heikko, tai se puuttuu lähes kokonaan erinäisistä tarkistuksista. Se ole hyvä asia. Nämä tarkistukset selkeästi parlamentti asettavat etusijalle maksupalvelujen tarjoajien edut suhteessa kuluttajien etuihin. Kuluttajille annetaan lukuisia vaikeita esteitä. Minusta tämä on väärä tie. Minä haluaisin nähdä tämän eri kantavalla. Meidän pitää suuntautua siihen, että luodaan lainsäädäntö, joka toimii kuluttajien kannalta katsottuna. Mitä helpompaa kuluttajalle, sitä parempi. Kun kuluttajan roolia vahvistetaan selkeästi, voidaan toteuttaa myöskin myönteinen vaikutus, joka lainsäädäntöön sisältyy. Mitä tulee sitten liikkuvuuteen, sitä voidaan parantaa jo sisällä kilpailumarkkinoilla maksutilien osalta kasvaa. Joten meidän pitää asettaa kuluttaja keskipisteeseen tässä kysymyksessä. Toiseksi on yllättävää, että niin monet valitsevat näin kapean kansallisen näkökannan. Minusta se on hyvin ongelmallista. Hyvin suuri osa tarkistuksia tähtää pelkästään siihen, että pyritään unohtamaan sisämarkkinoita koskevia kanteja estävää rajat ylittävät toimet. Pyritään ylläpitämään pitämään kaikki kansallisena ja minulla on aivan toisenlainen lähtökohta. Tämä lainsäädäntö voi ja sen tulee vahvistaa sisämarkkinoita. Säädöksiä pitää soveltaa yksinkertaisena ja suivana välineenä, joka helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta Euroopassa. Se, että standardisoidaan osa terminologiasta, joka liittyy maksutileihin, Euroopan tasolla. Sen ei pitäisi olla erityisen ongelmallista, mutta se kuitenkin vaikuttaisi hyvin myönteisesti rajat ylittävään kommunikaatioon. En näe mitään hyvää syytä sille, että meidän pitäisi olla tekemättä näin. On jo investoitu paljon SEVA-järjestelmään. Tämän järjestelmän tulisi olla muutaman vuoden sisällä toimiva koko Euroopassa. Meidän pitää hyödyntää näitä investointeja täysin. Mutta SEPA-järjestelmä ei ole mikään äh, suuri kysymys, vaan hyvin yksinkertainen. Euromaiden osalta on olemassa tiettyjä mutkikaita ongelmia, mutta nekin voidaan hoitaa. Minun mielestäni olisi väärin se, että ei hyödyntäisi tätä mahdollisuutta luoda paremmin integroitu euro, parlamentin eurooppalaiset rahoitusmarkkinat. Se ei pitäisi katsoa vain kapeita kansallisia rakenteet ja niihin palaaminen olisi askel taaksepäin. Monet ovat omistautuneet energiansa sille, että ovat etsineet mahdollisuuksia rajoittaa maksuja maksutilien osalta pitäisi olla niin, että kaikkia kuluttajia, kaikkia kuluttajia pitäisi olla varaa avata ja käyttää perusmaksutiliä. Ketään ei pitäisi voida sulkea ulkopuolelle korkeilla maksuilla. No, omat tarkistukseni tukevat pääasiassa komission esitystä, komission mallia, joka on suuressa määrin hyvä, mutta jota pitää vahvistaa joissakin kohdin. Kun on kysymys avoimuudesta, joka liittyy hintoihin, jotka liittyvät maksutiliin, olen sitä mieltä, että jopa korot pitäisi ottaa tähän mukaan. Maksujen rinnalla tiedot koroista ovat hyvin tärkeitä niihin maksusta, jotta kuluttaja voi tehdä kokonaisarvion tällaisesta tilistä. Kun puhutaan avoimuudesta, on hyvin tärkeää, että voidaan vertailla, jos saadaan asianmukaista tietoa, tileistä yhden maan sisällä ja ne voidaan koota, niin se voisi helpottaa huomattavasti kuluttajien ratkaisuja. Voisi olla helpompaa saada aikaan nopea, rationaalinen ratkaisu, mutta näiden vertailujen pitäisi olla riippumattomia, objektiivisia ja helposti ymmärrettäviä. Kun on kysymys tilinvaihdosta, pitäisi olla mahdollista, että, että jäsenvaltiot voisivat ylläpitävää sellaisia järjestelmiä, jotka ovat kuluttajien kannalta edullisempia kuin se perusjärjestelmä, joka ollaan tässä esittämässä. Sellaiset järjestelmät, jotka yksinkertaistavat kuluttajan eh, kannalta asioita, näillä esimerkiksi olla oikeus muutoksiin. Mutta tulee maksut liian perustavanlaatuisiin funktioihin, on tärkeää, että järjestelmästä tehdään kuitenkin yleisesti pätevä kaikki maksupalvelujen tarjoavat, jotka normaalisti tarjoavat maksutilejä, niin heille pitäisi antaa velvollisuus eh, tuotetarjonnassaan mihin se sisällyttää tällainen tarjo, tarjottaviin palveluihin tällainen perusmaksutili. Se eh, olisi ongelmallista, jos eh, vain yhdellä palvelujen tarjolla olisi velvollisuutena avata tällainen tili. Se, että on kuluttajia, joita pidetään vähemmän houkuttelevina asiakkaina, heidät tavallaan ohjattaisiin yhden ainoan palvelujen tarjoajan asiakkaiksi. tätä kautta luotaisiin mahdollisesti tietyllä tavalla kapea sosiaalihuollon tuen muoto tietylle asiakasryhmälle. Periaatteessa pitäisi olla se, että tällainen tili on sellainen, sen pitäisi olla aina kaikkein halvin tili siinä tuotevalikoimassa, joka on palvelujen tarjolla. Tämä olisi looginen, tehokkain tapa rajoittaa kustannuksia – Tällaista tulosta ei pitäisi, voi, jo, tällaista pitäisi maksaa korkeita kustannuksia. Odotan mielenkiinnolla rakentavaa hedelmällistä keskustelua lähiviikkoina. Kysymys oli tärkeästä lainsäädännöstä, sillä kilpailu palvelujen tarjon välillä on tärkeää. Ja tämä on tärkeää myöskin sisämarkkinoiden ja kaikkien kuluttajien kannalta. Ja kuluttajien on, eli kaikki niin kuluttajien kannalta on tärkeää, joiden on vaikeaa nyt saada maksutilia edullisesti me voisimme nyt saada aikaan jotakin sellaista, millä olisi käytännön lisäarvoa. Kiitos. Thank you very much. Uh, now for... Kiitoksia. Sitten Philip Hardest. Um, ehm, vanuit de liberale groep denk ik dat wij het voorstel... Kiitoksia puheenjohtaja. Liberaaliryhmässä olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on sellainen, mitä voimme tukea, mutta meitä ei kiinnosta pelkästään muutamat harvat jäsenvaltiot, joissa ongelmia on. Ei kyse ole vain Romaniasta tai Bulgariasta, jossa enemmän käytetään käteistä ja on vaikeampaa saada tai muuttaa pankkitilä. Viime viikkoina olen tavannut ihmisiä ei vain Espanjassa tai Italiassa, vaan myös rajat työntekijöitä muissa maissa, joilla on ollut ongelmia tilin avaamisesta, avaamisesta sulkemisesta. Tämä on mielestäni hyvä ehdotus. Tähän liittyy selkeä ajattelu, mutta kaksi eri tarkoitusta. Ensinnäkin sosiaalinen rahoituksinen osallistaminen. Tämä on tärkeä kysymys, mutta pitää ottaa huomioon myös olemassa olevat käytännöt ja herkkyyskysymykset eri jäsenvaltioissa. Siksi minä peräänkuuluttaisin toissijaisuusperiaatteen käyttöä. Jossain määrin voitaisiin sanoa, että me haluamme kohdella yhtä lailla kaikkia Euroopan kansalaisia, mutta emme voi odottaa, että kaikki pankit toimivat samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Joskus on kansallisia pankkeja, jotka tarjoavat tällaista perustiliä. On erilaisia rakenteita eri jäsenvaltioissa. Meidän pitää oikeastaan kyllä jättää tämä asia jäsenvaltiolle. He voivat itse valita, minkälainen järjestelmä laaditaan. Sitten on tiettyjä kriteerejä, jotka pitää laatia ensinnäkin yhteys jäsenvaltioon, jossa kyseinen henkilö haluaa tilin avata. Mielestäni tämä on ihan loogistakin. Ja sitten täytyy myös pyrkiä estämään petoksia. Kyseessä on perusmaksutili, josta nyt puhumme. On mahdollista nostaa rahaa, tehdä mak- suorittaa maksuja, tällaiset tietyt toimet täytyy toteutua. Tässä tarvitaan läheisempi yhteys sisämarkkinoihin. Mitä tulee tilien muuttamiseen maasta toiseen, niin tämä olisi tärkeä askel eteenpäin. Ajatellen esimerkiksi työntekijöiden ja myös opiskelijoiden liikkuvuutta markkinoilla, jos näin toimittaisiin, mutta tämän pitäisi kuitenkin tapahtua tavallaan asteittain. Ensinnäkin tämä ö, yhteinen maksujärjestelmä, sille pitäisi antaa mahdollisuus kehittyä. Se on vielä täysin valmis, mutta mielestäni on myös tärkeää, sallia jäsenvaltioiden tai pankkien, jotka eivät halua tätä järjestelmää käyttöön lyhyellä aikavälillä, niin se voidaan vapaasti päättää. Silloin meidän pitäisi pyytää komissiota ryhtymään toimiin, jotta voidaan vaihtaa tilejä myös rajatyyttävästi. Uskon, että tämä kompromissi tyydyttäisi moniakin osapuolia. Sitten jos haluaa muuttaa pankkitilejä maasta toiseen, niin tässä tarvitaan tiettyä avoimuutta myös ja kuluttajat vain hyötyisivät tästä, jos pyritään harmonisointiin myös terminologiassa. Ja tämä lisäsi avoimuutta. Ei meidän tarvitse säännellä joka ikistä pilkkua pistettä, mutta pitäisi kuitenkin olla selvä sana. Emme halua luoda suurempaa pankkibyrokratiaa Ja tämähän vain vaikeuttaa asiaa asioita pankkienkin kannalta katsottuna. Tämä on tärkeä ehdotus. Se koskee kaikkia jäsenvaltioita, ei vain siis Bulgaria ja Romania tai mahdollisia hakijamaita. Toivon, että vaarioesittelijät ottavat myös minun ehdotukseni huomioon sitten jatkoneuvottelussa. Sven. Vihreistä Sven. Niin tässä on vihreät ennen ECR, en tiedä miksi näin on. Uh, minun vaikutelmani on se, että aina kun Kamal ja minä olemme varjoesittäjät, hänen täytyy aina puhua minun jälkeen. Niin en tiedä miksi. Tämä on hyvin outoa. No, ver... Te olette nyt vähän liian innostuneita viime sunnuntain jälkeen. Joo, no vähän sitä ennenkin kyllä. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että me saimme vahvaa rajat, puoluerajat ylittävää tukea tälle. Tämä oli parlamentin yhteisen aloitteen tulos. Meillä oli oma aloite mietintö, sitten saimme tämän ehdotuksen. Ja nyt olen hiukan huolestunut tästä prosessista, joka on käynnissä tällä hetkellä. En tiedä, onko neuvosto nyt todella työstämässä tätä, joten jos meillä on aikaa, niin ehkä me voisimme kuulla komissiota, jos täällä on neuvoston edustajia, niin heitäkin siitä, mikä tilanne on, koska tämä on ihan turhaa, jos me teemme työmme ja sitten me emme saa todellisia tuloksia ja ongelma on sama monista kysymyksissä, jotka liittyvät nimenomaan kuluttaja-asioihin. Joten tämä nyt on vähän omituista. Neuvosto poimii rusinat pullasta. Ei tämä ole luotettavaa lainsäädäntötyötä. Ja toinen kommentti liittyy oikeusperustaan ja siihen, mihin tämä on tarkoitus viitata. Ja tässä nyt puhun sitten Saksaa niin, että herra Langen kuulee minua oikein hyvin. Niin, minä mielelläni puhun kyllä Saksaakin. Yhden asian haluan sanoa. Olen iloinen siitä, että me olemme palanneet yhteiselle pohjalle, koska ennen kuin te olitte vaarioesittelijä, näin teiltä lehditystiedotteen, jossa te olitte varsin kielteinen asian suhteen, sanoitte toissijaisuusperiaate ja EU ei pitäisi puuttua tähän asiaan, mutta olen iloinen, että meillä on, olemme tässä yhteisellä polulla, niin että eh, kyllä se on EUn asia, jos yhteiskunnan heikoimmilla ei ole pääsyä sisämarkkinoille, koska ei tässä ole mitään ristiriitaakaan, koska sisämarkkina harmonisoinnin eh, kohdalla eh, artiklan 114 mukaisesti vaaditaan korkea kuluttajansuojan tasoa, ja tätähän komissio tässä yrittää saada aikaiseksi, ja siksipä periaatteen kannalta tämä on ihan hyvä tapa toimia. Se asia, mikä minua nyt sitten hämmästyttää, on se, että monissa kohdin tässä edotuksessa tämä korkea suojan taso ikään kuin kyseenalaistetaan. Tämä näkyy esimerkiksi ja kompromissineuvotteluissa sitten meidän täytyy varmaan käydä keskustelua näistä kolme artiklassa kuinka pitkälti hintojen täytyy olla avoimia. Tässähän ei ole pelkästään perusmaksutiliehdotusta, vaan tässä puhutaan myös tilin vaihdosta ja sitten avoimuusvaatimuksia hintojen suhteen. Ja kolme artiklan kohdalla useammat kollegat EPPstä, Aldesta ja ECRstä ovat halunneet heikentää näitä avoimuusvaatimuksia. Sama tilanne meillä on, kun on kyse tilinhoitomaksuista. Äh, viisi artikla siis. Siinäkin on ehdotuksia, joilla halutaan heikentää tätä, kuinka tarkkaan nämä maksut on eriteltävä. Se, mikä äh, seitsemän artiklassa on tärkeää, on äh, se, että komissio on tehnyt ehdotuksen näistä hintavertailusivustoista, jotka asettavat eh, hinnan ainoaksi vertailu kohdaksi. Eh, tämä on minusta kyseenalaista. Tässä verrataan erilaisia asioita keskenään. Eli esimerkiksi tällaista nettipankkia verrataan mm, sitten sellaiseen pankkiin, jolla on hyvin paljon konttoreita ja pankkiautomaatteja ja niin poispäin. Mielestäni on tärkeää, että näillä vertailusivustoilla käytetään myös muita kriteerejä kuin pelkkää hintaa, koska muuten sitten kilpaillaan vaan halvimmasta ja tämä ei varmaan ole sellaisen pankkijärjestelmän etu, joka toimii alueilla. Toinen asia, jossa tarvitaan muutoksia, on kysymys siitä, kenen tulisi tällainen, tällaista tiliä tarjota. En ymmärrä, miksi komissio on ehdottanut, että riittää, että yksi pankki per jäsenvaltio sen tekee. Se vääristää kilpailua, koska jos vaikeat asiakkaat jätetään yhdelle pankille ja kaikkien muiden pankkien ei tarvitse mm, heitä ottaa, niin sitä en kyllä ymmärrä. Monessa jäsenvaltiossa Saksassa meillä on sitoumus Ähm, Sparkaselle äh, toimia näin. Siksipä tässä tuen nyt Werner Langen ja äh, nämä kustannukset, niiden täytyy olla kaikkien pankkien äh, sellaiset, että kaikki pankit ne kantavat, eikä vain joku tietty pankki. Eli esittelijäkin on nyt sitä mieltä, että kaikkien täytyisi tarjota tällaista perusmaksutilia. No kuka sitten tällaisen tilin saa? tämähän ei ole pelkästään Romania ja Bulgarian ongelma, olen samaa mieltä Philip de Bakkerin kanssa, vaan rajat ylittävästi tämä ongelma on useasti. Meillä on myös Saksassa tämä ongelma, että useat pakolaiset eivät faktisesti saa tällaista tiliä, ja siksi mielestäni tämä mä, termi legal resident, jota komissio käyttää, niin sitä on laajennettava niin, että mutta tämä oikeus on myös niille, jotka eivät vielä muodollisesti ole äh, laillisia asukkaita, mutta jotka kuitenkin tarvitsevat äh, pankkitilin voidakseen toimia äh, kansalaisina. Ja sitten on vielä kysymys rahanpesusta. Ja tästä haluaisin sanoa, Jürgen, me olemme melkein kaikista asioista samaa mieltä, mutta tässä minulla on nyt se vaikutelma, että sinusta on tullut jo hiukan liian liberaali. Tietenkin sitoumukset, jotka liittyvät rahanpesuun eivät ole pelkästään syyttäjälaitoksen ja poliisin tehtävä, vaan tietenkin myös pankilla on velvollisuus tarkistaa ihmisten henkilöys ja pyytäisin, että kuuntelette tässä näitä kansalaisjärjestöjä, transparency ja niin poispäin. Nythän me riitelemme tällaiseen rekisteriin perustamista useilla aloilla, koska ja on varottava, ettei tätä vastuuta äh, siirretä vain viranomaisille, vaan siinä vaiheessa, kun joku käy kauppaa, niin pitää pystyä myös äh, tätä valvomaan ja myös äh, luottolaitoksilla on vastuu. Olen samaa mieltä kanssa, se siis ei kovinkaan paljon tähän liity ja täytyy nyt varoa, ettei tässä sekaannu sellaisiin argumentteihin, joilla nämä velvollisuudet halutaan pitää kaukana. Ja nyt meidän pitäisi mahdollisimman pian päästä lopputulokseen, jotta neuvosto ei löydä mitään tekosyytä ja tätä kesken koordinaattorit hän sanoivat, että me mielellämme haluaisin saattaa tämän päätöksen vielä tällä kaudella, koska kansalaisilla pitäisi olla symboli siitä, että rahoitusmarkkina äh, säännöt eivät käsittele pelkästään rahoitusmarkkinoiden vakautta, vaan myöskin sisämarkkinoiden vahvistamista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja siksi olisi oikein hyvä, jos saisimme tämän asian päätökseen. Se on ehkä tärkeämpää kuin tietyt erimielisyydet yksityiskohdissa. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Sitten Zaid. Madam Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Eri asioita on tässä käsitellyt siirrettävyys on tärkeä, samoin avoimuus hinnoittelussa muun muassa. Nämä, yksi asia vielä, vielä tässä huolestuttaa, nimittäin jos joku lähettää 100 euroa jollekin ja pyytää sitten jotakin maksamaan 100 euroa takaisin, jos tämä on aika iso korkomotelu, se, tämä voi näyttää kohtuullisekin transaktiolta, mutta meidän on erilaisia kulttuureita, minkälaisia maksuja voidaan vaatia ja tätä pitäisi käsitellä kansallistasolla, ennen, niin, että vältettäisiin Euroopasta ratkaisua, vaan sen takia, että silloin ollaan lähempänä asiakkaista ja ymmärretään, mitä kieltä jäsenvaltiotasolla käytetään. Sitten tilien siirto, vaihto, olen myös samaa mieltä ECR ja ALDE-kollegojen kanssa, koska kysyntä on pikemminkin sitä, että kun siirtymässä toiseen, että voisi avata tilin eikä niinkään olla siirtämässä tiliä toiseen, vaan pankit aina puhuvat kustannuksista, kustannuksista mutta alkuperäinen ehdotus on, että voisi vaihtaa tilin ihan välittömästi, jos ajatellaan tätä legacy-järjestelmää pankeissa, niin se parikymmentä vuotta sittenkin käytimme koodia, joka oli vanhentunut, ja sen takia jos ajatellaan tämän tyyppistä kumulatiivista tekijää, kun tämä muuttaa järjestelmä toisen tähän se vieläkin kauemmin, mutta ei tässä kysyntääkään ole. Jos on kysyntää tulevaisuudessa, ehkä pitäisi näin toimia, mutta tällä hetkellä kyse on mikemminkin siitä, että haluaa jossain maassa avata tilin eikä siirtää tiliä muualle sitten pitäisi voida osoittaa, että on jonkinlainen yhteys tähän ja jäsenvaltionsa haluaa avata Muuten teoriassa voidaan, voisi syntyä, voisi avata jopa 28kin tiliä e- eri puolilla, eikä olisi mitään yhteyttä näihin maihin. Tiedän kyllä tämä, että se tarkoituksena aina minu minua, minua liian vakavissaan. En syytä sinua tällaista tietenkään. Muutenhan puhuisinkin juristillinenkin sinulle. Mutta jos joku haluaa avata tilin jossain maassa, niin hänellä pitää olla tietty yhtä, selkeä yhteistä maahan. Mutta vielä parista asiasta. Meidän pitää tarkastella asiaa yhteismarkkinoilta katsottuna miten toimitaan luovasti, miten varmistetaan, että, että kustannukset laskevat pikkuhiljaa nollaan, koska tällä hetkellä minä maksan, kun siirrän rahaa tililtä toiselle. Ei ole kyse rahanpesusta. Minun pankkini laskuttaa 9 puntaa hiljattain. Tämä laski neljään puntaan. Miten voisimme rohkaista pankkeja toimimaan toisella tavalla, että mentäisiin ihan nollaan käytännössä, kun olisi hyvä, että voitaisiin tehdä näitä maksuja ilman, että joutuu avaamaan tiliä muualla. Tämä on vähän niin kuin 70-luvun keskustelua. Kun ajattelen yhtä asiaa, mikä tästä puuttuu. Miksi ihmiset kaikkein köyhimmissä yhteisöissä, ajattelen vaikka omaa perhettäni 50-luvulla maissa, niin tuli siitä iso britannia Hän käytti käteistä, hän ei pitänyt sekeistä, hän ei tykännyt luottokorteista, hän meni vuosia siinä, että hankin luottokortin. Miksi on niin, että ihmiset halutaan maksaa käteisellä, heitä, heitä estetään näin tekemästä? Miksi heitä rangaistaan, jos haluaa maksaa käteisellä, eikä käyttää tiliä, jos jos maksaa laskun, sitten laskutaan siitä, kun vielä joutuu maksamaan siitäkin, kun maksaa käteisellä eikä jollain kortilla, ja sitten ei saa tällaista maksutiliä muutenkaan. Meidän pitäisi tarkastella, miksi me suljemme näitä ihmisiä ulos, jotka haluavat maksaa käteisellä, ja er- usein on köyhimmistä yhteisöstä kysymys. Todellakin 70-luvulla ihmiset pystyvät maksamaan käteisellä, eivätkä he tässä mitenkään kärsineet. Sitten vielä yksi asia. Toisaalta me arvostelemme pankkeja ja sanomme, että ne palvelut huonosti Äh, asiakkaita ja luottamuspankkeihin on melkein romahtanut, mutta toisaalta me haluamme, että pankit palvelisivat kaikkein vähäosaisimpiakin yhteisöjä ja ihmisiä, että meidän pitäisi rohkaista pankkien välistä kilpailua tässä, tälläkin alueella. Emmekä ole puhuneet ollenkaan teknologista. Meidän pitäisi rohkaista suurempaan teknologisen, teknologisen ratkaisujen käyttöön. Esimerkiksi Afrikka johtaa tällaista kännykkämaksu politiikkaa. Näin voitaisiin vähentää maksuja, ihmisillä olisi halvempaa maksaa. Sitten tällainen, tällaiset äh, arvovarastointi tai or pay your bill uh, electronically or via payment. Tämä kortti, johon on ladattu tietty määrä rahaa, ei tarvitse pankkikorttia, vaan siellä, siinä voidaan ladattu jonkin verran rahaa ja sitten voi käyttää käteistä sen lisäksi ja näin voidaan maksaa. Tällainen teknologia on suljettu pois tästä. Mielestäni meidän pitäisi kyllä muistaa, että meidän pitäisi edistää pankkiloista kilpailua ja antaa niille suurempaa määräysvaltaa asiakkaistaan, erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmista, kun puhutaan. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Hyvä, kiitos. Sampo ei olekaan paikalla. Kaikki tosiaan tästä haluavat puhua. Minulla on pitkä lista. Seuraavaksi Astrid Lyling. Kerronkin, ketä tällä listalla on, te tiedätte. Catherine Styler, myself, Peter Simon, Jean-Paul Gauzes, Werner Langen has been waving as if he wants to come back in again. Um, but, uh, uh, well, can't, you, you should have told Astrid. Anyway, um, Astrid. Astrid, ole hyvä. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, koska aikaisemmat puhujat jo ovat käsitteleet olennaista problematiikkaa erityisesti naapurin hommassa. Olen ihan samaa mieltä. En uskokaan, että tässä, täällä olisi ketään, joka vastustaisi eurooppalaisia sääntöjä, että voitaisiin taata kaikille kansalaisille mahdollisuus avata pankkitili. Hyvä idea. Ja tuen sitä ihan sataprosenttisesti, mutta jotta tässä onnistuttaisiin, jotta pankkiala soveltavat tätä käytännössä kaikkialla, niin siksi minä nyt haluaisin, että ei mentäisi liian pitkälle tässä, ettei tehtäisi vaikeaksi jopa mahdottomaksi tämän välineen käyttöä. Mini, minipankkipalvelujen saanti, tätä voidaan kutsua vaikka näin, se voi toteutua vain, jos kansalaiset asuvat tietyssä maassa. Tämä on mielestäni ihan ilmiselvä juttu. Eihän nyt laita sellaista sääntöä, että esimerkiksi joku tanskalainen voi avata tilin kaikissa jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä on käytännössä ihan mahdotontakin ja ihan omituinenkin toimenpide, koska tässä on kyse nyt minimipankkipalveluiden saannista – Tietysti kuka tahansa voi, miksi nyt voisi avata tiliään kaikissakin jäsenvaltioissa, koska esimerkiksi kollegani täällä pystyvät täyttämään ehdot, mutta kun puhumme minimi tilistä niin, tai minimipankkipalvelusta, niin silloin pitää varata tämä oikeus jäsenvaltioiden asukkaille, koska niin kuin minä sanoin, tämä ei muuten ole toteutettavissa ja muutenkin varsin omituista, koska sehän tarkoittaisi valtaisia maksuja, jotka sitten toistuisivat loputtomiin koko asiakasketjussa. Olen täysin samaa mieltä Werner Langenin kanssa, samoin siitä olen sanonut että hänen kanssaan, että tämä ei voi olla yksi pankki per jäsenvaltio, koska silloin tällä pankilla olisi ehkä ehkä vähän huono maine. kun sitä kutsuttaisiin tavallaan köyhien pankiksi, ja se voisi heikentää tilannetta, jos kyseessä on vain yksi pankki. mistä nyt kaikkien pankkien pitää näin toimia, enkä ymmärrä, miksi eivät näin tekisikin. Hiukan hämmästyttää se, mitä sanoitte äh, rajat ylittävästä pankkitoimista Luxemburgissa. Meillä on 160 000 ihmistä, jotka asuvat tällä raja-alueella. Minä en koskaan ole kuullut tällaisen henkilön ollen vaikeuksia, kun on pitänyt avata tiliä siinä maassa, missä hän tekee työtä, siis Luxemburgissa. Sinne hän maksaa verotkin. Siellä hän on vaku, sosiaaliturvajärjestelmänsä ja niin edelleen jos sellaisia maita on, jotka näin tekevät ja pyrkivät estämään toimintaa, niin haluaisit tietää, mitä ne, minkä takia. Doch alles. Niin, kyllähän totta kai ei kenelläkään ole vaikeuksia vata teillä tilejä. Äh. Ah, ei totta, jos sinä tulet pimeiden rahojesi kanssa, et sinä silloin mitään tiliä saa. Ah, et sinä pysty sitä meille tallettamaan. Joo, joo. mais c'est vrai oikeastaan tämä alue... No, tämän... Sanon sen saksaksi. Minä toivoisin, että muut maat olisivat yhtä tiukkoja talletusturhalta kuin Luxemburg. Ei se ole mitään uutta. Nyt on lopetettava puhumasta ja levittämästä tällaista pötyä. Tätä asiaa hyvin, hyvin tiukasti. Sen voi sinulle sanoa. Ja, weißt du, dass du nicht... Älä vä- höpötä tällä vääriä asioita. Yhtä lailla loogista ja välttämätöntä on helpottaa tilien siirtämistä pankista toiseen. Joskus tämä prosessi on täynnä esteitä. Ihan liikaa on esteitä, koska rahoituslaitokset tekevät kaikkeensa pitäkseen kiinni asiakkaistaan, mutta tässäkin säännöt täytyy ensin tehdä kansallisesti. Ja e- EUn sisäinen tiilinvaihto ei voi olla niin nopeaa kuin yhden maan sisällä mielestäni. Kuitenkin kun esittämme, laadimme näitä vaatimuksia, niin pankkijärjestelmän Euroopassa kyllä vielä pitää toimia ihan kansallisella tasolla ja pitää lähteä liikkeelle tästä realtista. Voin sanoa yhden asian kollega Kiigoldin, sanon sen saksaksi, koska hän sanoi sen kollegalle, me Kluutelle. Hänen mielestä herra Kluute olisi tullut liberalismin viettelemäksi. Minä sanoisin, että jos näin olisi, silloin vihreiden pitäisi pohtia, miksi he ovat saaneet vähemmän ääniä Saksassa kuin vasemmistopuolue. Okay, Astrid, have you finished? Yes. yes. Okay. Lopetatko Astrid? Hyvä. Joka on täällä nyt koalitiolla ollaan rakentamassa sitten, Catherine. Follow on from what Mrs. Lu- Haluaisin jatkaa yhdestä asiasta, jonka äh, Luling otti, joka liittyy näihin äh, tilien siirtämiseen. Soljassa minä olin kiinnostunut. Meillä ei ole tässä nyt mahdollisuutta täysin tehdä sitä, mikä voisimme tehdä. Se tosiasia, että teknologiat ja yritykset, sitä ei vielä ole olemassa niin, että voitaisiin olisi sellainen, että olisi sama tili, että Serbiassa voitaisiin siirtää toiseen paikkaan, jos päättäisi jäsenvaltion sisällä. Jos katsomme Iso-Britanniaa, niin voidaan sanoa, että ihmiset ovat va- siirtäneet pankkitilejä, vaikkakin Iso-Britanniassa tämä olisi mahdollista. Minä kysyisin komissiolta, voitaisiinko tehdä toteuttavuusselvitys siitä, mitä tulee pankkitilien siirtämiseen – ei tämän puitteissa, mutta kenties 45 siis vuodessa varmastikin on olemassa teknologia, joka mahdollistaa sen, jolloin nämä asiat, jotka nyt käsittelemme, voitaisiin ottaa huomioon. Sitten kun puhumme näistä maksutileistä, voisin sanoa teille, että miten vaikea äsken on luoda perust, avata maks, lapselle tili, mutta se on kovinkaan ja kokemuksia, kun tulee lasten pankkitileihin kautta Euroopan unionin, se on asia, asia, jota pitäisi myöskin tutkia – uskon, että se on yksi, ovat yksi meidän kaikkein havuttuvimmista, havuttuvimmista me ajatellen lapsen tulevaisuutta. Se on hyvin tärkeä asia. Minusta palveluita tarjotaan aika surkeaa. Mitä tulee sitten eh, näihin tällaisiin eh, osuuspankkeihin merkitykseen ja arvoon. Minä olen oman osuuspankkini jäsen. Ne ovat kuitenkin pieniä, ovat paikallisia, mutta ei pidä kuitenkaan alijuuraa sitä hyvää työtä, mitä ne tekevät. Kiitos. Vielen Dank für deinen Hinweis. Mir ist jetzt jedenfalls klar geworden. Astrid, kiitoksensa huomautuksen. Minä nyt kyllä ymmärrän, miksi herra Seehofer ei käydä koalitiokeskusteluja vihreiden kanssa, mutta vasemmiston kanssa mahdollisesti kyllä. Tämä johtuu mahdollisesti tästä taustasta, jonka juuri selitettiin. Ja nyt vasemmiston sijaan varoisinkin, etteikö teistä ehkä tule seuraava mutin uhri. Okay, uh, now let's proceed. I put myself on the niin sitten minäkin olen tässä puhelistalla, koska minulla on jotakin tarkistuksia. Minuakin kiinnostaa tämä mahdollisuus avata etukäteen pankkitili jossain toisessa maassa ennen kuin sinne varsinaisesti matkustaa tai muuttaa. Yhden poik- yksi poikani joutui näin tekemään viime lauantaina, kun hän menee töihin Irlantiin. On todellakin varsin hankalaa ja ärsyttävää, kun tätä ei voi helposti hoitaa tarvitaan aito yhteys osoittaa, että saa menee töihin tai aikoo asua maassa, koska siellä on sukulaista ja niin edelleen. Tarvitaan tällainen aito yhteys uuteen maahan ja pitää voida osoittaa, että basic bank accounts, it's for regular accounts as well. Jos on ainakin yksi palveluntarjoaja, niin sen pitää olla tarpeeksi iso, missä sitten haluakin olla. Kulut. Ei ole mitään järkeä nimetä yhtä palveluntarjoajaa, jonka peilin on vaikea päästä. En nyt väitä, että kaikkien pankkien pitäisi näin toimia, mutta jos emme näin tee, niin silloin kyllä hiukan enemmän kriteerejä tarvitaan, kun määritellään, mikä on tällainen riittävä palvelu. Tässä voidaan puhua hiukan myös kuluttajan valistuksesta, koska ihan ok avata tili, mutta ihmisten pitää myös, heitä pitää myös vähän kouluttaa niiden käytöstä ollut aika paljon mukana näissä tsekki-väärennysjutuissa, kun sinne väärentää jonkun toisen nimen ja tällaista toimintaa harjoitetaan rajat yli. Tavasti kuka sitten kertoo ihmisille, mitä he voivat tehdä tai mitä eivät sekeillä, tai mitä voi tehdä näillä muilla välineillä, jos he tulevat ympäristöstä, jossa nämä asiat ovat tuttuja. Ajattelen tässä omaa kokemusta, että niin äitini kertoi pankkitileistä eikä pankki suinkaan. Sitten avoimuudesta ja maksujen vertailtavuudesta mielestäni niin meidän pitäisi olla joustavampia sen suhteen, mikä on sallittua. Tästä muutkin ovat puhuneet, joten enkä ymmärrä, miksi ei voitaisi tehdä laajempia vertauksia koskien tuotteita muiltakin sektoilta on tämän lähes hämmentävää, mutta silti jos rajoitetaan tätä pelkästään näin, niin se voi olla ongelma. Enkä nyt olisi liian tarkkaan määritellä, minkälainen nettisivusto pitää olla. Vai onko se julkinen vai yksityinen. En tiedä, miksi meidän pitäisi sanella näitä asioita jäsenvaltioon, kunhan tällainen nettisivusto on, joka toimii oikealla tavalla. Meidän pitäisi määritellä tämä tehtävä, eikä niinkään se, miten se sitten käytännössä hoidetaan, kunhan toiminta on laadukasta. Aina kun on tu- tuet mukana, esimerkiksi muistan muistan, kun halutaessa vapaata pankkitoimintaa harjoittaa. Tätä on käytössä monissa jäsenvaltioissa silloin. Esimerkiksi tästä maksetaan, ne muut joutuvat maksamaan tosi kovat maksut tai sitten pk joutuvat maksumiehiksi, kun ne ei voida neuvotella pankkikustannuksia alaspäin toisin kuin suuret yritykset voivat. Ja silloin kun puhumme maksupalveludirektiiviä viime vaalikaudella, me kiinnitämme tähän huomiota. Enkä ole varma, että olemme tässä asiaa vieläkään ratkaisseet. pk usein saavat tällaisen huonomman diilin, koska ne maksavat yksityisten ihmisten pankkipalveluista – Minä uskon kyllä kovasti siihen, että pitäisi maksaa itse siitä, mitä käyttääkin, eikä pitäisi panna muita tätä, maksata sitä muilla. Vähän niin kuin valtiot rahoittavat, tai no, se on eri asia kuin valtiot rahoittavat esimerkiksi energialaitoksia, mutta jos on näitä vaihtomahdollisuuksia käytössä, niin silloin pitäisi voida jatkossakin näin olla. Mielestäni meidän ei pidä maksimoida sitä, mitä voisi siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi voida toimia tältä puolelta vähän vapaammin. Sitten vielä lopuksi puheenjohtajan omaisuus. Tämähän on direktiivi ja tämän takia, jos tarvitaan lisätietoa siitä, miten jäsenvaltiot ovat siirtäneet direktiivin kansalliseen lainsäädäntöönsä, niin silloin haluaisin artiklan sellaisena artiklana, joka mahdollistaa sen, että voidaan pyytää. Tämähän on ihan tällainen standardivaatimus EKon valiokunnassa koskien rahoituspalveluita. Erityisesti rahoituspalveluista on kyse, koska ähm, viranomaiset joutuvat sitten tarkistamaan, onko aset tehty laillisesti. Sitten Peter Simon. Nö, se on wirklich niin, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on hyvin vaikea enää äh, olla sanomatta mitään tähän saksalaisen keskusteluun, minun täytyykin se sanoa. Ja mikä on absurdimpia kuin se, että Jürgen Klute on nyt salaisesti neoliberaali tai että jollakulla on 28 tiliä 28 äh, jäsenvaltiossa. Minä en pysty edes kuvittelemaan sellaista tilannetta, että joku on niin hölmö, että todellakin avaa 28 tiliä liian 28 valtiossa. Täällä synnytetään ää, äh, aivan äm, uskomattomia äh, tilanteita, että mukaan rahanpesua tällaisen perusmaksutilin kautta harjoitettaisiin. Kyllä ne ihmiset, jotka rahanpesua harjoittavat, eivät, eivät ne tarvitse silloin perusmaksutiloja. Äm, tässä vaan yritetään äm, kaventaa tätä komission ehdottavaa äm, äm, mahdollisuuksien kenttää. Meidän pitäisi sitä kuitenkin laajentaa, että vahvistaisimme sisämarkkinaelementtejä, kuten kollega Ludvigson sanoi. Meidän täytyisi antaa mahdollisimman useille ihmiselle pääsy tällaisen tiliin, eikä tämä kosketa pelkästään niitä ihmisiä, joilla on äh, asuinpaikka jossain jäsenvaltiossa tai myöskin ihmiset, jotka to, skentelevät rajat ylittävässä, vaan myös ihmiset, joilla ei ole kotipaikkaa. jos me haluamme päästä heidät tästä noidankehästä, että heillä ei ole kotipaikkaa eikä työtä eikä niin poispäin, niin silloin heillä on annettava tili. Samoin ihmiset, jotka ovat väliaikaisesti jossain jäsenvaltiossa, jotka eivät tiedä, että aikovatko siinä olla vain väliaikaisesti vai mahdollisesti jäädä sinne, etsivät mahdollisesti työpaikkaa. Kun katson erilaisia työmarkkinoita, niin Saksassa on varsin helppo löytää työtä, toisissa jäsenvaltioissa ei ihmiset, jotka tulevat Saksaan etsimään työpaikkaa, eivät tiedä, että jäävätkö sinne kolmeksi kuukaudeksi vai koko elämäksi avata, antaa heille mahdollisuus avata perusmaksut tili, vaikka heillä on muita suhteita maahan, niin se on mielestäni tärkeää sisämarkkinoilla, jossa yritämme helpottaa ihmisten pääsyä toisille työmarkkinoille ja niin poispäin. Siksi on mielestäni oikein ajatella, että annettaisiin enemmän mahdollisuuksia eikä vähemmän toisin kuin jotkut, samoin kuin jotkut muut puhujat sanoivat, mielestäni on oikein, ettei pelkästään yksi pankki anna tätä, eh, tarjoa tätä perusmaksutiliä, jotta eivät tietyt pankit stigmatisoituisi köyhien pankiksi, mutta myös siksi, että kaikilla pankeilla ei ole kaikilla paikoissa eh, konttoreita esimerkiksi on maaseutupankkeja ja pankkeja, joita on vain kaupungeissa. Siksi mielestäni kaikilla pankeilla pitäisi olla velvollisuus eh, tarjota tällaista perusmaksutilejä. Sitten viimeinen asia, mitä tulee tilihoitomaksuihin, mielestäni meidän pitäisi asettaa äm, ehm, jotain äm, ehm, rajoituksia sille, mikä on maksimimaksu, äh, jotta pankit eivät mahdollisesti sitten tällä tavoin pystyisi pitämään äh, sellaisia asiakkaita pois, joita eivät ehkä halua. Ja sitten meidän pitäisi helpottaa sel- ihmisten ähm, sille, sitä, että jos pankki heidät hylkää asiakkaana, että he voivat valittaa tästä ja käyttää oikeussuojakeinoa ainoastaan, jos tietää syyn sille, että ei ole saanut tiliä, niin voi myös tätä vastustaa. Pogoses. Pogoses. Merci, Madame President. Kiitoksia puheenjohtaja. Joitakin yleisiä kommentteja. Ehkä toimin tässä nyt vähän vastavirtaan, mutta kuitenkin mielestäni on tärkeää, että tämä teksti etenee nopeasti päämääränsä ajatellen kansalaisia ja heidän tarpeitaan. Se on olennaisen tärkeää voida osoittaa, että on kiinnitetty huomiota myös ongelmiin, jotka eivät koske suoraan pelkästään pankkimaailmaa, mutta maksupalveluista kun keskusteltiin, maksupalveludirektiivistä ja tavallaan nyt tätä työtä jatketaan, maksupalvelu ei ole mitään julkista toimintaa, vaan se on kaupallista toimintaa. Ei voida väittää tällä alalla, että sanellaan pankeilla asetetaan rajoituksia kun kyseessä on normaalista markkinatoiminnasta, tarkoitan tällä sitä, että jos halutaan osallistaa että se on ihan legitiimiä toimintaa. Ja tähän voi liittyä myös ilmainen perustili, mutta toisaalta tämän keskustelun yhteydessä pitää valvoa sitä, ettei lisätä kustannuksia, rajoituksia niin, että loppujen lopuksi on kirjoitettu paljon, puhuttu paljon, mutta mitään tuloksia ei saada. Haluaisin muistuttaa, että mitä tulee se maksu, yhteisen maksualueen täytäntöönpano, se maksoi enemmän kuin euroon siirtyminen. Näitä lukuja ei tiedetä, mutta se maksoi enemmän kuin euroon siirtyminen. Tämä tulee ähm, tietopalvelujen ja pankkien koulutuksen niin edelleen. Kaikki innovaatiot maksavat ja pitää sitten varmistaa, kannattaako nämä maksut maksaa, onko hyöty vastaava. Kustannushyötyanalyysi pitää tehdä ja sitten miettiä, kannattaako asettaa tällainen velvoite pankeille, että ne siirtävät tilejä maasta toiseen tietyille asiakkaille, koska tällainen kysymys kuuluu, kuinka monia asiakkaita tällainen edes kiinnostaa. Pitääkö sitten helpottaa tilien avaamismahdollisuuksia rajatyöntekijöille, mm, opiskelijoille? No se tietysti on tarpeen ja on joskus se niin kovinkaan vaikeaa, niin kuin ehkä annetaan ymmärtää, mutta muun osalta kuitenkin täytyy, täytyy suhtautua järkevästi tähän asiaan kohtuullisesti, ettei tehdä tästä valtaisaa byrokratiaratasta, joka sitten lopuksi maksaakin ja asiakas tämän maksaa. On hienoa, että avoimuutta on maksuissa ja saadaan selkeyttä näihin asiakirjoihin, mutta vaatimusten pitää olla kohtuullisia niin, että näistä asiakirjoista ei tule mahdottomia lukea joka vuosissaan selvityksen pankista, niin jossa kerrotaan yleisistä ehdoista. Suorastaan en koskaan niitä lue, koska siellä oli niin paljon tavaraa, että ei sitä ei mitenkään ymmärrä. Ja juuristahan lisäävät kaikenlaisia varauksia, antaa liiankin vähän tietoa. Lopputulos on sitten se, että näitä asiakirjojakaan ei lueta. Kuulun nyt, haluaisin tätä mä asia nopeasti ja ennen vaaleja vielä meidän pitää keskittyä olennaisiin kohtiin ja erityisesti sosiaaliseen osallistamiseen ja luonnolliseen liikkuvuuteen sisämarkkinatilanteessa. Vaaditaanko, että rav... vaaditaanko ravintoloilta, että niillä olisi sellainen äh, äh, niiden menut ja ruokasta tulisivat kahdella neljällä kielellä, enpä usko pankkien kohdalla pitäisi olla myös hiukan kohtuullisia, vaikkakin on mukava moukaroida pankkeja aina. Ja sanotaan, että niitä, niitä kun pankkeja on pelastunut, niin on oikeus niitä kaikenlaista vaatiakin. Mutta mielestäni tässä näissä vaatimuksissa pitää pysyä kohtuudessa. Um, Ymmärrän kyllä jossain määrin näistä ehdoista. Minäkin olen lähettänyt pankkeja liikkeelle näitä takaisin ja sanoi, että tämän täytyy olla vitsi. Bernard, halusit vielä nopeasti kommentoida. Aivan lyhyesti, <clears throat> mitä tulee tähän kysymykseen, että kyllä se pelkästään asiasta koskettaisi vain Bulgariaa ja Romaniaa. Meillä on seitsemässä valtiossa Belgia, Tanska, Ranska, Italia, Ranska ja Saksa. Kuitenkin Italiassa on 6,3 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole pankkitiliä. Todella ketään ne voi pakottaa pankkitilin avaamiseen. Kysymys on todellakin mentaliteettikysymyksestä, mutta kuitenkin alle 10 prosenttia väestöstä Romaniassa 8 miljoonilla ei ole tiliä. Se on 14 prosenttia väestöstä ja Bulgarissa 3,2 miljoonaa, se on 60 prosenttia väestöstä. Se merkitsee sitä, en halua nyt, nyt sanoa, että tämä olisi nyt vain näitä maita koskeva, mutta todellakin kansalliset määräykset, ne käyvät välttämättä johda siihen, että ihmiset haluavat Eli Toinen asia on sitten että miksi olen tehnyt ehdotuksen, että, tuen, että jokainen pankki, jokaisen pankin täytyy tarjota näitä perusmaksutilejä. Kaikki syrjinnän muodot ovat minun mielestäni sellaisia, että ne voida hyväksyä, ne ovat ihmisarvon vastaisia, eivätkä vastaa Euroopan unionin äh, perusoikeus asiakirjaa. Turkissa oli vuosikaudet merkintä passissa siitä, että kuuluu tietty väestöryhmään tai uskonnolliseen ryhmään, joten rajaviranomainen saattoi nähdä passista jo mihin ryhmään jokin väestö, mihin väestöryhmään jokin henkilö kuuluu ja saattoi sen mukaisesti myöskin harjoittaa tiettyä kiusantekoa. Ja myöskin synkimmät ajat alkoivat tällaisella merkinnöllä Saksassa. Kansaryhmä, joka sitten tuhonnettiin, tämä alkoi Saksassa merkinnällä. Ja Saksassa on todettu se, että sosiaalituen saajien tileissä oli tietty lisämerkintä, jolloin tiedettiin, että tilet tulevat rahat tulivat sosiaali, olivat sosiaalitukea ja tämä voitiin poistamaan, joten on Syrjintä voidaan vain estää vain silloin, kun tällainen perusmaksutili on sellainen, jonka tarjoavat joka, tarjoaa jokainen pankki. I'm not sure that was short, but uh, very interesting. Olikohan tämä nyt kovin lyhytkään puheenvuoro, mutta mielenkiintoista puhetta. Sitten puheenvuoron saa Imkon esittelijä, joka juuri tuli. Mehän olemme keskustelleet aika pitkään ennen kuin sinä pääsit paikalle. Olet myös tehnyt Ekoniin suoraan tarkistuksia. Sanoin tämän keskustelun alussa, kun et ollut vielä paikalla, että me olemme hiukan huolissamme IMKON aikataulusta, mutta jos et, nimittäin jos te äänestä ennen kuin marraskuun lopussa, niin silloin te kyllä tuhoatte meidän suunnitelmamme suoritua tästä tehtävästä tällä vaalikaudella. Niin vakavasta asiasta on kyse, joten todellakin pyytäisimme, että teidän koordinaattorinne pyytäisivät kokouksella vaikka huomenna ja ottaisivat tämän huomioon. Voisitte äänestää tästä 4.5. marraskuuta kokouksessanne, koska realistisesti ajatellen eihän teidän tarvinnut odottaa kokouksen päätöstä, että aloittaisitte tämän työn ja tämän takia meidän todella täytyy tässä edetä, koska jos emme, niin silloin se menee seuraavalle vaalikaudelle parlamentille. Kiitos puheenjohtaja. Olen todellakin pahoillani siitä, että puheenjohtajakokous työskentelee näin hitaasti ja tarvitsee tämän paljon aikaa päätösten tekemiseen. Ja meidän valiokunnassamme tavallisesti työt aloitetaan sitten, kun virallisesti saadaan lupa aloittaa työ. Minä pyrin, yritin muuttaa tätä, mutta enemmistö koordinaattoreista meillä näki asian eri tavalla. Ja siitä, jos tilanne on sellainen kuin se on nyt, Minun mietintöni käännös on valmis vasta 4. marraskuuta muistaakseni. Ja tästä syystä me en voi äänestää 5. marraskuuta. Se ei kertakaikkisesti käy, koska kollegat valiokunnassani artiklan 50 mukaisesti sanovat, niin minä en todellakaan siis voi edellyttää tai lähteä sitä liikkeelle tehylle ja se aikaa tehdä tarkistuksia. Minä olisin, äh, pyrin nopeuttaa asiaa ja tehdä mietintöni englanniksi, mutta hyvät tapauksessa huomenna meillä konnetta kokouksessa voin puhua asiasta IMKossa, mutta pelkään pahoin, että ei tulemaan mahdollista muu kuin nyt äänestämme 28. marraskuuta. Olen todella pahoillani tästä. Se ei johtunut meistä, vaan siitä menettelystä, joka parlamentissa on. siis mitä tulee päätöksen, mitä tehdään puheenjohtajakokouksessa. Mitä tulee sitten sisältöön, sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnassa, ne ovat kaksi aluetta, jotka ovat meille tärkeitä. Minä olen tietysti asettanut painopisteen ennen kaikkea siihen, että meillä ei ole yhteisiä sisämarkkinoita pelkästään vain yrityksille, vaan myös kansalaisille, ja että heidän täytyy voida täysin myös tilinhaltijoina voida hyötyä täysin sisämarkkinoista ja siksi on väistämätöntä, että keskustelu, jonka kuulin täälläkin, eh, siihen puuttuakseni, että on huolehtava siis siitä, että tilin vaihtaminen on mahdollista yli rajojen Euroopan unionissa ja niin yksinkertaisesti kuin mahdollista samoin kuin se on mahdollista yhden jäsenvaltion sisällä. Tämä on yksi tärkeistä kysymyksistä. Toinen asia on asia, joka Peter Simon otti esille. Haluaisin tukea sitä ehdottomasti. Kysymys on hyvin erilaisista tapauksista. On kysymys ihmisistä, joille, joille kotipaikkaa, ei ole asuinpaikkaa, ei osoitetta, jotka siksi ovat vaikeuksissa saada pankkitili, vaikka he kenties haluaisivat saada tilin. On kysymys Romanian ja Bulgarian kansalaisista, joilla usein oli mahdollisuutta tiliin siksi, että maaseudulla kertakaikkisesti ei ole paikkoja, joissa ylipäätään voisi avata tilin. Tämä on näiden maiden sisäinen ongelma, mutta on huolehtiva silloin siitä, että uusilla kommunikaation välineillä tämä tulee mahdolliseksi. Tai sitten, kuten täällä on todettu, nyt kun on ollut 28 vuotta ja sisämarkkinoita, niin myöskin Erasmus-opiskelijoilla on vaikeuksia. He haluavat allekirjoittaa vuokrasopimuksen, mutta sitten sanotaankin, että se ei käy ilman pankkitiliä. Sitten nämä nuoret ihmiset menevät pankkiin ja heille sanotaan, että niin kauan kuin teille osoite täällä maassa, ette voi saada pankkitiliä. Ja tämä ei ole sellainen kokemus, jota nuorille ihmisille toivoo, jotka ovat Erasmus apurahalla liikkeellä. Tämä on todella tuhoisaa EUn maineelle. Tämä merkitsee sitä, että tämä vaarantaa liikkumisen vapautta. Ja meidän todellakin huolehtia siitä, että ei todellakaan syrjitä. Ei, ja ei pelkästään yksittäiset pankit tarjoa näitä tilejä, vaan kaikki pankit, jotka eivät ole yksittäiset tilejä ylipäätään, ne voidaan tehdä ulkopuolella, mutta kaikki pankit, jotka voivat tilejä tarjota, niitä myöskin tekevät. Sen myöskin tekevät, tämän hyvin tärkeää, jotta ei tapahdu myöskään syrjintä, joka kohdistuu pankkeen, koska me haluamme, että tämän tyyppiset perusmaksutilit eh, ovat sellaisia, että voidaan tarjota mahdollisimman edullisesti, jos mahdollista jopa kustannuksetta, niin että nekin, joilla ei ole paljon rahaa, saavat tilaisuuden saada perusmaksutili. Ja sitten viimeinen asia, jonka olisin vielä ottaa huomaan, että täällä ei ole kovin paljon aikaa jäljellä, on sitten tiedottaminen. Ja tiedottaminen on tietysti välttämätöntä, jotta kansalaiset tietävät, mitä, mistä on kysymys silloin, kun he avaavat pankkitilin. Se on myös hyvin tärkeää tässä yhteydessä. Ja tässä on jotain, jotain muutamia asioita, jotka ovat myöskin olettuneet esille myöskin tar- niin Ja kuten sanottu, olen pyrkinyt tekemään nopeaa työtä IMKossa, mutta minäkään en voi tehdä ihmeitä ja mitä aikatuluun tulee. Meidän pitää sitten katsoa, miten voidaan sen kanssa selviytyä. Kiitos. Um, I'm going to be inventive on the timeline. You... Olla innovatiivinen. Siis neljäs viides marraskuuta teidän miet tänne on käännettävissä. Onko nyt voi kään- tarkistuksista, koska niillä, niiden aika, aikaraja on? Niin, mietintöni oli jättänyt valitettavasti käännöksiin tarvittava aikakin on pidentynyt parlamentissa siksi, että meillä on näitä säästötoimia. Tarkistusten käännökset ovat IMKossa 4. marraskuuta vaikka minä olin nekin jättänyt mutta käännettäväksi, mutta en oikeastaan ymmärrä tätä. Tässä tarkistus on aikarajaa. Amendment deadline. Yeah. When that, sorry? Koska tarkistukset pitää jättää. Uh, also, noch einmal von... Vielä kerran. Minä olin jättänyt tekstini ja neljäs uh, Lokakuuta keskustellaan luonnoksesta ja 6. lokakuuta on määräaika tarkistuksille ja 4. marraskuuta ovat valmiina käännökset tarkistuksista ja, ja 5. päivissä keskustellaan ja 28. marraskuuta on äänestys valiokunnassa. Näin on suunniteltu ja sinne välissä ei ole ainoakaan valiokunnan kokousta. Muuten sanoisin, että tämä otetaan aiemmin käsiteltäväksi, mutta sekään ei käy. Okay, so your amendments will be available and... Tarkistuksenne siis on käännetty 4.5. marraskuuta. Eh, amendments yes. from all. Yes, that's correct. Yeah. Which is before we vote. Ennen kuin me äänestämme. Ja koska me olemme vastuuvaliokunta, me äänestämme tästä sitten. Ja sitten mehän voimme äänestää jopa tarkistuksesta ennen kuin te itsekään niin, että me olemme valmiita omana äänestyspäivänämme. Ja jos te äänestätte sitten jotenkin hiukan eri tavoin kuin me olemme äänestäneet, niin sitten ehkä voimme ottaa sen huomioon vaikka trilogissa, jos olen tulee. Ja tietysti voitte aina jättää näitä tarkistuksia täysistuntoon. Se on ainoa tapa tässä edetä, jotta säästään tämä aikaa nyt. Ja ainakin voitaisiin ottaa teidän tarkistuksenne huomioon. Ja jos tämän kompromisseja tulee, niin voitaisiin ottaa ne mukaan meidän äänestyslistallemme. Katsotaan, olisiko tämä hyvä käytännön järjestelyvaihtoehtona on, että pidetään tämän erityiskokouksen Strasbourgissa. Näin meidän valiokuntamme on, to- valiokuntamme on toiminut. Ja toivottavasti jotain tulossa tulee. Sitten Jyrgen Klyytä siellä kylpeä pyhässä valossa tähän aikaan iltapäivää, kun aurinko laskee. No niin, ole hyvä. Voit lopettaa tämän keskustelun. Danke. Ja often... Kiitos. Nyt en aio puuttua tähän vasemmistolaiseen liberalismiin, siitä voidaan keskustella joku toinen kerta, mutta haluaisin aluksi todeta ja kiittää puheenvuoroista. Nehän ovat olleet todellakin rakentavia, eikä ole kuunnellut kenenkään sanovan, että hän olisi tätä asiaa vastaan, jota komissio esittää pääeron näen kysymyksessä, miten saadaan aikaan järkevä tasapaino eurooppalaisen lähtökohdan, eurooppalaisten puitteiden ja läheisyysperiaatteisen perustuvien lähtökohtien välillä. Tämä on pääkysymys, mutta en näe, että se olisi ylittämätön este. Mitä tulee sitten byrokratiaan? Olen yhtä mieltä siitä, että tähän ei pitäisi liikaa kasata byrokratiaa, mutta haluaisin myöskin todeta, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että kysymys siitä, miten tili on saatavilla, on asia, johon ei myöskään pitäisi lisätä liikaa byrokratiaa. Ennen kaikkea, mitä tulee saat- tilin saatavuuteen, on olemassa hyvin paljon näisiä käsityksiä ja, mm, määritelmiä, jotka todellakin ovat sellaisia, että ne ennemminkin kertovat myönteisyydestä byrokratiaa kohtaan kuin byrokratian arvostelusta, joten tässäkin minusta pitäisi hiukan pitää asioiden mittasuhteet mielessä. Mitä tulee sitten tähän 28 maahan? En varmaankaan, minä en halua nyt tässä saada mitään kuuluisuutta tällä, mutta voisin hyvin kuvitella, että joku äh, Britannian herrasmies kutsuu johonkin klubiin ystävänsä ja vaikka vetoa tästä 28 tilistä, mutta no niin, vakavasti sanottuna, eihän kysymys olisi siitä, että 28 maassa villisti voidaan availla tilejä. Kysymys on siitä, että jos joku muutto, liikkuva työläinen tai opiskelija menee aluksi vaikka yksikin määräajaksi naapurimahan ja tarvitsee siellä tilin, ei voida vain sanoa, että hänellähän on jo tili yhdessä eurooppalaisessa maassa, siksi hän ei voi sitten tässä maassa, jossa hän opiskelee tai työskentelee, avata tällaista perusmaksutilia, missä hän ehkä kuitenkin tarvitsee sitä. Siksi näitä sääntöjä pitää käsitellä joustavasti. Ja sitä paitsi silloinhan olisi myöskin olemassa jokin yhteys tähän maahan. Tämä ehdotus siitä, että pitää olla yhteys maahan, se ei ole ongelma minulle. Minusta pitää olla niin, että luodaan mahdollisuus sille, että jos joku menee toisen maahan, eli niin että hänellä kuitenkin en on alkuperämaassaan kotipaikka, hän siitä huolimatta voi avata perusmaksutiliin. Ja jos tämä varmistetaan, niin silloin ne ongelmat, jotka tällä halutaan säädellä, on säädelty sitten hyvin. Mutta silloin voidaan kirjauttaa vain sitä, että jos on tili Euroopan unionissa, Tällä säätelyllä se ei toimi. Tai että sanotaisiin, kuten Astrid Dulling nyt sanoi, kuten ymmärsin, että, että vain kotimaassaan saa olla tällainen perusmaksutili. Silloin koko ajatus pilataan, että joku kenties määräajaksi menee naapurimaahan ja tarvitsee siellä perusmaksutiliä. Silloin tämä ajatus tavallaan tässä tuhotaan. Tämä pitää muotoilla eri tavalla, mutta suoraan sanottuna en minä nyt näe tässä mitään aivan suuri, liian suuria esteitä yksimielisyyden. Haluaisin vain viitata tähän lyhyesti vielä lopuksi. Strasburgissahan meillä oli tapaaminen äh, äh, Hoivikin kanssa ja Sari Essa ja Suomesta viittasi siihen, että Suomessa nyt jo palkat maksetaan enää pankkitilien kautta. Minusta tällainen kehitys täytyy pitää mielessä – minä jo ensikierroksella viittasin siihen, että Italiassa yli tuhannen euron laskut täytyy maksaa pankkisiirrolla, jotta voidaan valvoa veroja, estää rahanpesuja ja niin edelleen. Jos ottaa tämän vakavasti, silloin täytyy toisaalta, kun yhä enemmän vaaditaan tilejä maksuliikenteessä, silloin kansalaisilla pitää myös olla oikeus saada tili. Minusta nämä asiat ovat silloin vastaavuudessa toisiinsa. Kysymys ei ole pelkästään sosiaalipoliittisesta kysymyksestä, sitähän se myös on, mutta ei suinkaan pelkästään sosiaalipoliittisesta kysymyksestä. Kysymys on siitä, että jos maksuliikenne yhä enemmän tapahtuu konttojen, tilien kautta, <laughs> silloin tarvitaan eh, tiliä, jotta voidaan osallistua maksuliikenteeseen. Silloin on myöskin oikeudesta. Ja ne maat, jotka eh, Venäjän Langen mainitsi, Romania ja Bulgaria, näyttää siltä, että ihmiset siellä eivät luota pankkijärjestelmään, mutta jos meillä, meillä nyt yhteisillä sisämarkkinoilla, silloin myöskin rahoitussektorin täytyisi myöskin eh, kehittyä, lähentyä sillä tavoin, että kaikissa maissa on luottamusta tähän sektoriin, koska muuten me missään vaiheessa pääse järkevään tasapainoiseen ja harmonisoituun yhteismarkkinaan ja sisämarkkinoihin tietysti muutkin kysymykset, että avoimuus, tilien siirto ovat tärkeitä asioita ja se tulee lisää luottamusta. Tämä on nyt siis se, mikä, mitkä vaikuttavat minulla olivat, tämä minä haluaisin ottaa esille. Ja ehkä aivan lopuksi vielä eh, naapurikaupungissa saatoin ihmisten kanssa puhua, jotka ovat tekemisissä asunnottomien kanssa ja tarkastella hyvää tilannetta kaupungille. Ja siellä minulle sanottiin selvästi, että näyttäisi olevan hyvin paljon työntekijöitä Itä-Euroopassa, jotka tulevat Saksaan ja jotka aluksi, joilla aluksi pitkään ei ole vakituista osoitetta, vaan aluksi asuvat asunnottomien asuntolassa muutamia kuukausia, mutta kuitenkin käyvät työssä. Ja kun ei nyt tiedetä, miten tämä kehittyy, miten tilanne kehittyy, he eivät tiedä, ja kun asunto ei ole, että ihan eri syitä siihen, miksi he tekevät näin, mutta he usein tarvitsevat hyvin pikaisesti tiliä. Eikä sunkaan ole kysymys siitä, että tämä olisi jokin sosiaali- ryhmä, joka on sosiaalisesti huonossa asemassa, ovat työntekijöitä, jotka ovat vielä etsimässä jotakin, mutta ei ole vielä vakinaista asuntoa, jolloin silloin täytyy muotoilla sekin, mitä sekin muotoilu, joka koskee asuinpaikkaa EU-ssa, se pitää olla hyvin huolellinen ja varovainen, ettei väärän muotoilun kautta nyt suljeta ihmisiä, ihmiseltä pois mahdollisuutta saada tili. Ja varmaankin juuri nyt olen lähes puoli seitsemältä valmis ja lopetankin tähän ja odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluja eh, varjoistelijoiden kanssa. Kiitos. Thank you very much, uh, Jürgen. Earlier in the day I somehow thought we... Anteeksi. Kiitoksia Jürgen. Vähän aikaisemmin minulla oli se vaikutelma, että lopetamme uh, jo ennen kuutta, mutta nyt tämä viimeinen mietintö onkin viihdyttänyt meitä kaikkia, joten me vielä suunnittelemme, että äänestämme niin pian kuin mahdollista ja minä nyt yritän etsiä vaihtoehtoisia päiviä. Suunniteltuna oli 14. lokakuuta, mutta meillä ei silloin ole vielä e, IMKON tarkistuksia siihen mennessä. Joten seuratkaa tätä päivämäärää, mutta sillä välin teette töitä kompromissien parissa ja sitten me kierrätämme teille päivitetyt aikataulut. Ja jos voitte yrittää vakuuttaa IMCO-kollegoita, niin tehkää niin. No niin, ja sitten tähän päättyy tämä päivän kokous. Seuraava kokous on maanantaina 30. syyskuuta kello kolme. Kiitoksia oikein paljon.